Good morning everyone, as you slowly take your chairs. Hyvää huomenta kaikille. Samalla kun rauhassa istuudutte, haluaisin toivottaa komission jäsen Andri Kautisen tervetulleeksi valiokuntamme hän esittelee avoimuutta ja kestävyyttä Ne on riskiarvioinneissa elintarvikeketjussa. Tämä hyväksyttiin komissiossa 11. päivä huhtikuuta. Vaikka olemme hyvin varhaisessa vaiheessa tätä työtämme avoimuuden ja kestävyyden osalta riskiarvioinnista. Elintarvikeketjussa olen varma, että esittelijä ja varjoesittelijät tekevät kovasti työtä, jotta tämä uusi lainsäädäntö parantaa avoimuutta päätöksentekoprosessissa. Lisäksi olisi hienoa, jos voisimme saada päivityksiä tilanteeseen e-terveyden ja rokotusten osalta EU-ssa erityisesti teidän vastauksenne EU-parlamentin päätöslauselmaan rokotevastaisuudesta, koska rokotekattavuus on pienenemään päin. Tämä on teillekin tärkeä aihe, sen tiedän ja meille. Odotamme mielenkiinnolla puhettanne ja sen jälkeen keskustellaan kollegoiden kesken. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisat Envivaliokunnan jäsenet. Minulle on ilo puhua teille tänään. Me olemme erittäin äh, tärkeän äh, kuukauden päässä, äh, kun ajatellaan terveyttä ja elintarviketurvallisuutta, ähm, niin kutsuttu, kutsuttu yleisen elintarvikelainsäädännön terveystarkastus on osoittanut, että meillä on hyvä järjestelmä, mutta me voimme tänään keskustella elintarviketurvallisuudesta, rokotteista ja sähköisestä terveydenhuollosta. Ne tuovat konkreettisia etuja Euroopan kansalaisille ja haluaisin tänään esitellä teille nämä kehitykset ja kertoa teille, mitä edistystä olemme saaneet aikaan. Ensin haluaisin esittää teille uuden ehdotuksen yleisen elintarvikelainsäädännön uudistamisesta, joka hyväksyttiin 11. huhtikuuta komission kollegiossa. Minulla oli mahdollisuus jo joillekin teistä antaa ensimmäinen yleiskatsaus tästä ja aion näin tehdä myös ja tulevina viikkoina. Yleinen elintarvikelainsäädäntö hyväksyttiin 2002 suorana vastauksena erilaisiin elintarvikekriiseihin. Se loi kattavat lainsäädäntöpuitteistot ja perusti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen. Kiitos näiden toimenpiteiden ja teidän valiokuntanne tuen. Me voimme nyt olla ylpeitä siitä, että Euroopan unionilla on kaikkein vahvin ja tehokkain elintarviketurvallisuusjärjestelmä maailmassa. Meidän niin kutsuttu terveystarkastuksemme osoittaa, että äh, tämä yleinen elintarvikelainsäädäntö äh, tai sen, äh, sen tarkastus vuodelta tammikuulta 2018 osoittaa, että EUn elintarvikejärjestelmä toimii hyvin. Tietenkään me emme voi välttää, että kriisejä ja haasteita syntyy silloin tällöin. Ja siksi meillä nyt on tämä uusi ehdotus. Ja nyt meillä on hyvin paljon keskustelua siitä, miten voidaan parantaa eh, EFSAn eh, tieteellistä kapasiteettia, eh, Meillä on paljon erilaisia kokouksia, keskusteluja eri aiheista. Te varmaan muistatte, vähän aikaa sitten oli Euroopan kansalaisaloite glyfosaatista. Se vaati myös EUn riskinarviointien suurempaa avoimuutta elintarvikeketjussa ja järjestelmän kestävyyden vahvistamista. Komission vastaus tähän tarkastukseen ja kokemuksiimme ja kansalaisaloitteeseen eh, perustuu tässä lainsäädäntöehdotussa neljään pilareen. Ensinnäkin riskinarviointien avoimuus, eh, toiseksi tutkimusten laatu ja luotettavuus, kolmanneksi elintarviketurvallisuusviraston järjestelmän kestävyys ja hallinnointi ja parempi riskien tiedot, riskeistä tiedottaminen käytännön läheiset toimet tulevat vaikuttamaan konkreettisesti kaikkiin näihin neljään osa-alueeseen. Ne ovat teknisiä yksityiskohtaisia, mutta haluaisin korostaa joitakin näistä toimenpiteistä. Äh, riskinarvioinnin avoimuutta lisätään, kaikki tiedät äh, julkaistaan proaktiivisesti aikaisesti ja sähköisesti, äh, paitsi luottamuksellinen tieto. Tieteellisten tutkimusten laatu ja luotettavuus, joita käytetään, kun niitä käytetään riskinarvioinnissa, erityisesti kun on kyse säännellyistä tuotteista, niin sitä vahvistetaan. Er, tutkimusrekisteri perustetaan ja EFSA voi antaa yleistä suuntaa siitä, mitä alalta odotetaan ennen kuin lupahakemus jätetään. Ja lisäksi tutkitaan niitä, tehdään, konsultoidaan niitä tutkimuksia, jotka ala eh, lisää hakemuksiinsa niin, että EFSAlla saa kaikki tarpeelliset tiedot riskinarviointia varten. Lisäksi komissio voi vaatia EFSAlta lisää tutkimuksia. Eh, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa komissio aikoo myös toteuttaa vahvistettuja tarkastuksia niissä laboratorioissa, jotka tekevät alan tutkimuksia. Lisäksi on tehty myös ehdotuksia EFSA-järjestelmän kestävyyden ja hallinnoinnin parantamiseksi. Jäsenvaltiot ovat edustettuna EFSAn hallintoneuvostossa ja niillä on merkitystä myös kun nimitetään asiantuntijoita EFSAn tieteellisiin paneeleihin on yksi edustaja Euroopan parlamentista, komissiosta ja neljä kansalaisyhteiskunnasta. Ja heillä tulee olemaan erittäin tärkeä rooli EFSAn tieteellisten paneelien asiantuntijoiden nimittämissä. Haluan selvästi sanoa, että riippumattomuuskriteerit ovat kuitenkin erittäin tärkeät, niitä noudatetaan tärkeästi. Tämä vahvistaa EFSAn omaa tieteellistä kapasiteettia ja vahvistaa tieteellistä yhteistyötä kansallisten eh, tieteellisten järjestöjen kanssa. Lisäksi eh, aiemme määritellä yleiset riskikeistä tiedotuksen tavoitteet, jotta voimme eh, nopeasti ja oikea-aikaisesti tiedottaa riskeistä päätöksentekoprosessia varten. Lisäksi komissio voi hyväksyä yleisen äh, riskeistä tiedottamisen suunnitelman. Tietenkin äh, tähän liittyy myös budjettikorotus, joka helpottaa näiden lisätoimenpiteiden toteuttamista. Äh, lisäksi haluan korostaa sitä, että ehdotus on kohdistettu nykyisen lainsäädännön uudistus. Me olemme tehneet kohdistettuja parannuksia, jotta vastaisimme EU-kansalaisten vaatimukseen avoimuudesta ja turvallisuudesta. Yleinen elintarvikelainsäädäntö on toiminut hyvin, mutta jotain kaista järjestelmää voidaan parantaa. Komission tavoitteena on parantaa yleisen elintarvikelainsäädännön tehokkuutta eri alueilla. Ja pyytäisin, että asettaisit tämän asian etusijalle, jotta voimme hyötyä näistä eduista. Nyt haluaisin puhua rokotuksista. Rokotukset, kuten esimerkiksi tuhkarokkorokotukset, on yksi tehokkaimmista julkisen terveyden toimenpiteistä. Silti 14 000 ihmistä sai tuhkarokon EU-ssa 2017, kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2016. Ja vuodesta 2016 57 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon. Tämä ei ole hyväksyttävää. Kuitenkin ympäri Eurooppaa yhä useammat ihmiset välttelevät rokotteita. Miksi näin on? No, on väärää tietoa, jota rokotevastaiset levittävät, vääriä uutisia, julkista epäluuloa ja myös pelkoja erilaisista sivuvaikutuksista. On vaikea saada uskottavaa, luotettavaa tietoa rokotteita ja myös rokotevarannoissa on puutteita. Parlamentti ja komissio on tässä yhteinen huoli ja kiitän teitä kovasti teidän niin erityisesti päätöslausumasta, kun hyväksytte viime viikolla. Mm, komissio aikoo tänään hyväksyä neuvoston suosituksen ja tiedonannon, jotta vahvistetaan yhteistyötä rokotteilla ehkäistävistä taudeissa. Meidän täytyy puuttua rokotevastaisuuteen ja lisätä rokotekattavuutta. Erityisesti meidän on autettava kaikkein heikoimpia väestönryhmiä. Kolmanneksi meidän on lisättävä rokoteohjelmien yhteensopivuutta, lisättävä rokotevarantoja ja parannettava yhteistyötä ympäri EUta. Tässä tarvitsemme strategista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Rokotteet voivat vähentää tiettyjen tautien leviämistä. Tällä tavoin tarvitaan vähemmän mikrobilääkkeitä ja näin voimme puuttua myös mikrobilääkeresistenssiin. Siksi uudessa mikrobilääkeresistenssi toimintasuunnitelmassa myös edistämme rokotteiden lisäämistä julkisen terveyden toimenpiteenä. Odotan kovasti yhteistyötä parlamentin kanssa ja tehdä kaikkeni, jotta rokotekattavuus Euroopassa vahvistuisi. Nyt haluaisin puhua sähköistä terveydenhuollosta. Olemme tehneet kovasti työtä saattaaksemme päätökseen digitaalisten sisämarkkinastrategian mutta meillä on vielä suuria haasteita, jotta kansalaiset todella voisivat hyötyä digitaalista mahdollisuuksista terveydenhoitoalalla. Tiedonanto terveydenhuollon digitaalista muutoksista, joka hyväksyttiin eilen, aikoo puuttua näihin haasteisiin ja yhdistää eurooppalaiset digitaaliset terveydenhoitojärjestelmät. Tässä tiedonannossa pohjataan tiedonanto pohjautuu kolmeen eri pilariin. Ensimmäinen on se, että varmistetaan potilaiden oikeus saada terveydenhoitotietonsa ja lisätään mahdollisuutta jakaa tämä tieto lääkäreiden kanssa. 22 jäsenvaltiota on nyt sitoutunut jakamaan potilastietoja vuoteen 2022 mennessä. Nyt komissio kehittää eurooppalaisen sähköisen mm, terveys potilastiedosto muodon, jotta voidaan helpottaa tiedon vaihtoa. Ja mm, tämä pitäisi muodollistaa niin, että voidaan yksinkertaistaa potilastietojen vaihtoa rajat ylittävistä. Uudet terveyslaitteet ja teknologiat luovat valtaisan määrän terveystietoa, joka on usein eri lähteissä tiedonannon toisessa pilarissa halutaan yhdistää tämä massadata, jota voidaan edistää tutkimusta, ennaltaehkäistyä ja terveydenhoitoa. Ja ensimmäisenä askeleena 16 jäsenvaltiota on allekirjoittanut julkilausuman, jossa mm, perustetaan kohortti, jossa on ainakin miljoona mm, genomia. Tämä on sitten käytössä vuodesta 2022 ja auttaa laatimaan aloitteita täsmälääketieteessä. Lisäksi halutaan luoda nettilääkärijärjestelmä, joka olisi äh, rakenne, joka auttaisi myös harvinaisten tautien tutkimuksessa. Kolmannessa pilorissa halutaan keskittyä henkilöön keskittyvään hoitoon. Mm, harkitaan mobiiliterveyttä ja teleterveydenhoitoa sekä uudenlaisia hoitomalleja, jotka voimaannuttavat kansalaisen niin, että heillä voi olla aktiivisempi rooli terveydenhoidossaan. Mm, minulle digitaaliset teknologiat ovat tärkeä osa tätä uudistuspakettia. Siihen kuuluu koulutus, organisaatio, rakenteet, rahoitus ja kannustimet. Täällä mm, tavoin voimme auttaa terveydenhoitoalaa hyötymään digitaalisen vallankumouksen eduista. Nyt haluaisin lopuksi vielä puhua alkoholijuomateollisuuden viimeisimmistä ehdotuksista. Komissio arvioi tällä hetkellä tätä ehdotusta, mutta haluan lyhyesti kertoa pääkohdat teille. Se sisältää kaksi osaa. Yleinen osa, joka koskee koko alaa, jossa on yhteisiä sitoumuksia, ja toinen osa, jossa on neljä alakohtaista liitettä oluelle, väkijuomiviinille ja siiderille ja hedelmäviinille. Nämä liitteet kuvailevat yhteisten sitoumusten täytäntöönpanoa jokaiselle alalle. En halua nyt ennakoida tätä arviointia, joka on käynnissä, mutta tämä ehdotettu lähestymistapa ei ole yhteen sopiva näiden eri alojen välillä eikä niiden sisälläkään. Yksi esimerkki on tämä joustavuus, joka annetaan jokaiselle toimijalle näistä ravintoaineista. Niistä voidaan kertoa joko tuotteen etiketissä tai jossain muualla. Ja tätä täytyy tarkastella erityisesti, äh, erityisesti mitä tulee käytännön täytäntöönpanoon ja siihen, että helpottaako tämä todella kuluttajien pääsyä tarpeellisiin tietoihin. Me tulemme varmasti keskustelemaan tästä vielä ja keskustelu tästä myös täällä valiokunnassa on erittäin tärkeää. Olen puhunut tänään pitkään näistä eri aloitteista, joiden avulla halutaan parantaa terveyttä ja elintarviketurvallisuutta ympäri Eurooppaa. Mikä nämä eri aloitteet yhdistää? Niiden menestys tai epäonnistuminen riippuu siitä, miten teemme yhteistyötä. Ja tähän haluaisin päättää. Haluaisin sanoa, että kovasti odotan yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa kanssa, jotta voimme parantaa elintarviketurvallisuusjärjestelmän tehokkuutta, jotta voimme lisätä rokotekattavuutta ja julkista luottamusta, ja jotta voimme digitalisoida terveydenhuollon niin, että se hyödyttää kansalaisia ympäri Eurooppaa. Ja toivon, että tämän päivän keskustelu on tulevaisuuteen tähtäävä ja kiinnostava. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta johdannosta tämän päivän aiheisiin. Kuten tavallista, lähdetään liikkeelle koordinaattoreista tai heidän edustajistaan kaksi minuuttia per puhuja. Sitten komission jäsen voi vastata ja sitten toinen kierros. Ensin tietenkin Peter Liise. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon komission jäsen. Haluaisin ottaa aiheen esiin, joka EPPlle kaiken kaikkiaan ryhmänä on hyvin tärkeä. Viime viikolla hyväksyimme asiakirjan, jonka aiheena on syövän vastainen taistelu. Meillä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Haluamme antaa oman panoksemme tähän. Eurooppa ei yksin tätä voi tehdä, mutta haluamme tehdä kaiken voitavamme, jotta 20 vuoden kuluttua meidän mantereellamme kukaan ei joudu enää kuolemaan syöpään. Eilen puhuin vielä tutkijoiden kanssa, jotka sanoivat, että tuo on realistista, jos yhdistämme voimiamme ja tietenkin jäsenvaltiot myös tekevät tarvittavat toimet. Siellä on monia asioita, joita tekin tuette. Edustaja Kapes on, on esimerkiksi esittelijänä komission ehdotuksessa, joka koskee hoitoa, että hoitoa saadaan potilaille ja sitä kehitellään niin, että hoito todella hyödyttää potilaita. Ja on muitakin ehdotuksia, kuten parempi eurooppalaisten syöpärekistereiden yhdisteleminen. Odottelemme vielä komission ehdotusta ja Haluaisin todella painottaa sitä, että tämä on tärkeä aihe, jotta voimme tehdä kaiken voitavamme. Toiseksi vielä laittaisin esiin antibiootit. Komissio on tehnyt paljon, mutta me parlamenttina odotamme vielä enemmän. Meillä on Karin Kaadenbahin valikuntaloitteinen mietintö nyt käsitteillä ja meillä olisi tärkeää, että komissio tekisi ehdotuksia siitä, miten löydetään uusia antibiootteja, koska riippumatta siitä, miten tarkkaan käytämme antibiootteja. Nyt jo kuolee ihmisiä viikoittain siksi, että toimivia antibiootteja ei löydetä. Ja me olemme jo puhemiehemme kautta viestineet tätä, että emme hyväksy, että komissio ei tänä kevään jälkeen enää esitä mitään ehdotuksia. Ehkä syksyllä voimme saada jotain. Ja sitten terveystoimintaohjelma. Haluaisimme edelleen mielellään tällaisen toimintaohjelman eikä mitään aliohjelmaa jotenkin sisämarkkinaohjelmalle. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Liise. Edustaja Kadenbach. Arvoisa komission jäsen, olemme hyvin kiitollisia siitä, että saamme mahdollisuuden käydä tätä keskustelua kanssanne. Ja kuten aina näemme, että olette hyvin sitoutunut ja hyvin innokas tässä työssä ja kollegat tietenkin kommentoivat yleistä elintarvikkeen lainsäädäntöä, e-terveyttä, rokotuksia ja alkoholijuoma-asioita. Mutta haluaisin jatkaa tuosta Peter Liisen asiasta. Meitä todella huolestuttaa, kun katsomme välineitä 2021-2027, että komissiossa pohditaan sitä, että terveysohjelma nähtäisiin osana – sisämarkkinoille kohdennettua ohjelmaa. Alaotsikko liittyy ihmisten, eläinten ja kasviterveyteen. Euroopan parlamentti on aina ajanut kunnianhimoista kansanterveysohjelmaa Euroopan unioniin ja näin täydennettäisiin jäsenvaltioiden toimia. Tällainen konkreettinen kysymys, joka on niin tärkeä kaikille EUn kansalaisille, ansaitsee kyllä oman arvonsa ja sitä kautta oman ohjelmansa. Tämä helpottaisi myös sitä, miten kansalaiset voivat arvioida EUn lisäarvoa tällä politiikan saralla. Siksi pyytäisin teitä palauttamaan kansanterveyden prioriteetiksi seuraavalla ohjelmointikaudella, jotta huolehditaan siitä, että terveysohjelma on edelleen oma ohjelmansa tulevissa rahoituskehyksissä. Ensi vuonna on vaalit. Ja yksi keskeisistä eurooppalaisten kysymyksistä, joissa kansalaiset luottavat Euroopan unioniin, niin, koska uskovat saavansa lisäarvoa, on lääketieteen ja tutkimuksen alalla. Ja todella kun ajatellaan kaikkia ohjelmia ja toimijoita on esitelty tänään, nämä ovat tärkeitä, mutta tulevaisuutta ajatellen tarvitsemme ennen kaikkea sen, että kansanterveys on kansanterveyttä, ei vain osa sisämarkkinoita. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Kadenpa ja sitten pitkään. Panie przewodnicząca, dziękuję panie komisarzu za Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. En halua lähteä toistelemaan jo sanottua täällä salissa. Haluaisin kuitenkin viitata johdanton ensimmäiseen osioon – jossa käsiteltiin elintarviketurvallisuuskysymyksiä. Kansalaisena ja Euroopan parlamentin jäsenenä minä kyllä olen huolestunut avoimuuden puutteesta tällä alalla. Minulla on oikeastaan monia huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että tärkeää tietoa ei julkaista, ei kerrota eurooppalaisille – Komission mukaan esimerkiksi EFSAn arviot julkaistaan erillisellä nettisivulla. Tiedätte, että jotkut elintarvikeyritykset ovat jo lähteneet toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että tieto annetaan julkisesti. Samanaikaisesti komissio kuitenkin sanoo, että osa tiedosta on luottamuksellista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tätä tietoa ei kolmansille osapuolille anneta. Usein juuri tämä tieto on hyvin tärkeä, kun ajatellaan elintarvikeskandaaleita, joita meillä on ollut. Totta kai ymmärrämme, että tällaisen tiedon avaaminen saattaa uhata yritysten toimintaa, mutta haluaisin nyt tietää, miten komissio aikoo huolehtia sitä, että kaikkien edut otetaan huomioon. Toisaalta on huolehdittava tiedon, saa, tiedon saannista, toisaalta on ymmärrettävä, että osa tiedosta voi olla luottamuksellista. Minusta tuntuu, että Tämä on tärkeä tasapainoteltava asia, kuluttajien ja yritysten intressit. Ja toivon, että nämä päätökset tehdään hyvältä pohjalta. Haluaisin kuulla tästä asiasta lisää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Riis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle teidän läsnäolostanne tänä aamuna. Minulla on poikileikkaava kysymys näistä kolmesta aiheesta, joista puhuitte. Avoimuus, joka on keskeisen elintärkeätä. Te puhuitte meille esityksistä, joita myös varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa 15 päivää sitten puhuttiin avoimuudesta, tieteellisestä tutkimuksesta. Totta kai ilmeisesti, miten me voimme Ähm, täyttää tämän avoimuusvajeen. Se on keskeistä, miten me voimme sitten myös yhdistää Euroopan kansalaiset myös tähän Euroopan hankkeeseen. Tämä on, tämä on erittäin tärkeää, koska teidän pitää vahvistaa tiedottamista kansalaisille riskeistä, jotka piilevät elintarvikeketjussa. Te puhutte myös julkaisemisesta, proaktiivisesta, proaktiivisesti tieteellisestä tutkimuksesta. Muuttava pari viikkoa sitten komissio meidän valiokuntamme esitti komission jäsenille yleiskysymyksiä. Ehkä vielä kaksi täsmällisempää kysymystä, koska minusta tuntuu, että voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle. Tässä asiassa otin esille co-writing tiedätte varmasti, mihin tässä viittaan. Siitä puhuttiin aivan käsittämättömän paljon, kun puhuttiin Monsanto-paperista tämä co-writing on, on oikeus lähteä tutkimu, tutkijan lähteä tai asiantuntija tai lähteä tutkimaan jotakin asiaa, jonka hän voi silloin julkaista, joka on tehty aivan täysin sisäisesti, yrityksen sisäisesti tehty tutkimus, ja tämä on tieteellisen äh, tahon puolelta toimi, tuomittu jyrkästi. Eli näin ei voisi Euroopassa, ei, ei saisi Euroopassa tehdä, eikä Eurooppa voisi lähteä tälle taso, taisteluun, että tämän, tämän kaltaiset käytännöt kiellettäisiin. Toinen kysymys vielä. Teidän ehdotuksenne tuli esille pari viikkoa sitten, eli miten me voimme tilata näitä kattavia tutkimustyöitä silloin, kun on ollut tieteellistä ristiriitaa. Minkä takia komissio antaa yksi, yksiselitteisesti miksi komissiolla on yksiselitteiset oikeudet tuottaa, ky- kysyä näitä, pyytää näitä tutkimuksia, eikä näitä voisi myös antaa EFSAlle ja muille tahoille, että saataisiin kattavia täydentäviä tutkimuksia. Very much. No Kiitos oikein paljon, edustaja Haasekampa. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, kiitos, että tulitte esittelemään suunnitelmianne. Minulla olisi pari kysymystä. Aivan ensiksi, vähän epäilen niitä tuimia, joiden kautta halutaan parantaa avoimuutta yleisessä elintarvikelainsäädännössä. Ajatellaan, että on yritys, joka haluaa käyttää tiettyä hormonihäiritsevää pakkausmateriaalia, lisäainetta tai muuta. Voitteko kertoa selkeästi, miten pidetään kiinni luottamuksellisesta, luottamuksellisuudesta, miten siis ymmärrätte juuri luottamuksellisen tiedon tällaisessa yhteydessä. Ja toiseksi esitette, että tutkimusten laatua pitää parantaa esimerkiksi EFSAn tekemiä tutkimuksia. Minä kysyisin, tarkoittaako tämä aikanaan sitä, että jo tehdyt tutkimukset otetaan uudelleen tarkastelun kohteeksi, vai pitääkö EFSAn tehdä jotain omien tutkimusten parantamiseksi. Ja sitten rokotuksista muutama kysymys. Te sanoitte, että rokotukset ovat yksi asia mikrobiresistenssin estämiseksi, mutta erityisesti on ajateltava ehkä rokotuksia, joita käytetään laajalti eläimiin, tuotantoeläimiin. Pitäisikö pyrkiä eroon tällaisesta eläinten tehotuotannosta, joka voi olla tärkeä terveysuhka? Ja sitten puhuitte siitä, että rokotusten kautta voidaan estää rajat ylittävät eläinsairauksien leviämiset, mutta olisiko hyvä ajatella silloin sitä, että estettäisiin rajat ylittävät eläinten kuljetukset. Kiitos. Kiitos edustaja Hoisling. Ja komissaari, vielen Dank nochmal für die Vorstellung. Niin, hyvä komissaari, kiitoksia oikein paljon, että esittelitte tämän avoimuusaloitteen. Te tiedätte, että me toivotamme tämän tervetulleeksi äh, noin yleisesti, mutta ongelmat ovat yksityiskohdissa ja tässä nyt on kyse siitä, miten äh, tutkimusten luottamuksellisuus ja liikesalaisuus määritellään. Me pelkäämme, että monet tutkimukset jäävät julkaisematta tämän takia, koska sanotaan, että se on liikesalaisuus. Ja miksi ette käsitelleet tätä samoin kuin lääkeasetuksen kohdalla? Siinä on ihan selvää, että kun on kyse julkisesta edusta, niin silloin äh, se on aina etusijalla, eikä ala voi piiloutua liikesalaisuus ajatuksien taakse? Miksette näin toimineet tässä asetuksessa? Toinen kysymys. Mitä jos äh, teollisuus ei noudata EFSAn vaatimuksia tutkimusten rekisteröinnissä? Voidaanko tätä, äh, tähän velvoittaa? Tämä on tässä liian epämääräisesti määritelty. Ja sitten puheenvuorossanne sanoitte, että EFSAn mahdollisuus tehdä omia tutkimuksia on myös osa tätä ehdotusta. Sanoitte poikkeuksellisessa tilanteessa. Mikä on poikkeuksellinen tilanne? Milloin EFSA voi itse tilata tällaisen tutkimuksen? Onko EFSAlla edes näitä asiantuntijoita tai määrärahoja sitä varten? Kuinka paljon rahaa siihen tarvittaisiin? Ja sitten asiantuntijat, te tiedätte, että aina ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät anna riittävästi riippumattomia asiantuntijoita. EFSA itse puhuu tästä ongelmasta. Miten aiotte tätä asiaa käsitellä? Ehkä kyse on myös rahoitusongelmasta. Jos kriteerit ovat näin tiukat, niin onko edes mahdollista saada tarpeeksi riippumattomia asiantuntijoita? Ja sitten Viimeinen kysymys. Komissio sanoi, että tutkimukset pitäisi julkaista niin, että ne ovat koneluettavia, siis että me kaikki voimme lukea ne. Sehän on myös tärkeää, että julkisuudessa on pääsy näihin tutkimuksiin. Kiitoksia, edustaja Dornano. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä aion palata glyfosaattiin. Minä olen tehnyt useita täsmällisiä kysymyksiä EFSAlle erityisvaliokunnasta, joka tutki näitä myrkyllisiä aineita. Olen itse valiokunnan jäsen. Vastaukset ovat aika kammottavia. Pyydettiin uudelleen oikeutta käyttää näitä glyfosaatteja. Eli erityisesti Saksan piti tutkia näitä tutkimuksia, joita pyytäjät olivat tehneet, ja aivan erityisesti haluttiin tieto, tiedoissa erittäin täsmällisyyttä. Ei mitään ongelmaa ilmennyt riskien arvioinnissa nykyaineissa, joita EFSA, jota EFSA totesi, mutta kun on kyse Monsanton dokumentista, jossa syytetään rans- saksalaista toimielintä aivan perversiön riskien tuottamisesta, mutta se ei ole mikään kopia, vaikuttaa siltä, mutta sen lisäksi on kysymyksessä eturistoriito ja EFSAn sisällä. Näin ei kuitenkaan olisi asianlaita, vaikka EFSA kesäkuussa 2016 pyrki uudistamaan riip- tieteellistä riippumattomuuttaan Tämä voi kukin ymmärtää miten haluaa, mutta hyvä komission jäsen, joko ei kerro koko totuutta, se on äärimmäisen vakavaa, koska tämä virastohan on vastuussa elintarviketurvallisuudesta. Joko sitten EFTA kertoo totuuden, silloin onkin aihetta kysyä, miksi parlamentti päätti peristää erityisvaliokunnan monsanto skandalin jälkeen kuitenkin tämän kansalaisaloitteen jälkeen, joka suunnattiin glyfosaattia vastaan ja muita myrkyllisiä aineita vastaan, komissio teki lainsäädäntöehdotuksen avoimuudesta ja tieteellisten tutkimusten riippumattomuudesta, joihin perustuvat EFSAn tekemät analyysit ja arviot sekä myös samassa puhuttiin EFSAn hallinnosta. Kysymykseni kuuluukin, eikö teitä yhtään ihmetytä tämä EFSAn puhe sen, jo sen jälkeen, kun tämä skandaali räjähti käsiin, kun saman aikaan kansalaisten odotukset ovat äärimmäisen tärkeitä ja painavia, kun puhutaan avoimuudesta tässä aiheessa, joka koskettaa suoraan kansanterveyttä, eli kansalaistemme terveyttä. Kiitos. Thank you very much. And, uh, and Madame Melan. Kiitos oikein paljon, edustaja Melan. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen läsnäolostanne. Minä käännyn teidän puoleenne, niin kuin useat muutkin kollegat, avoimuudesta. Ensinnäkin avoimuudesta elintarviketurvallisuudessa te sanotte, arvoisa komission jäsen, että miten nyt sanoisin, että te käynnistätte toimintaa parantaakseen yhteistyötä kansallisten tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa. Eurooppalaisten oletan, tämä on ihan ilmeisen välttämätöntä, se on ihan hyvä, mutta kysynkin, miten te aiotte tehdä työtä tieteellisten eh, laitosten kanssa niissä maissa, jo- joihin meillä on vapaakauppasopimus, eli on kyse maista, jotka, mm, joita, joiden maatalous- ja elintarviketuotteita voitaisiin jäljittää, mutta aika eri tavalla kuin mitä, mihin me olemme tottuneet, ja joskus joitakin tuotteita on mahdoton jäljittää. Toinen kysymys rokotuksista. 40-50 lääkäri on ilmoittanut minulle, että rokotus ei ole missään nimessä ennaltaehkäisevä keino välttää sairauksia, jotka liittyvät helposti potilaasta toiseen. Tässä on kyse ennen kaikkea hygieniasta. Rokotus on joissakin tapauksissa erittäin hyvä aihe, kun on kyse kohdeneväestöryhmästä, jotka ovat heikommassa asemassa kärsivät immuniteettivajeesta tai jos heillä ei ole samoja mahdollisuuksia, he eivät omaa samaa resistenssiä Toisin sanoen, jos sanotaan, että rokotus on, on ratkaisu, se on, silloin pitäisi todella kuunnella ehkä tarkemmin tieteellisiä tahoja silloin, kun on kyse nimenomaan mikrobiresistenssistä, koska tässä puhutaan yksinomaan vain antibiooteista. Ja viimeksi minä kysyisin teiltä, mitä mieltä te olette, tai miten te miellätte sen, kun on kyse digitaalisesta terveydenhuollosta, pitäisikö se se todella vähentää inhimillistä kontaktia. Se vähentää myös inhimillistä kontaktia potilaan ja lääkärin käylille. Usein tämä on vain sitten lääketieteellinen laboratorio, joka antaa parantavaa terapiaa, mutta ei se korvaa ihmistä. Thank you very much. That concludes... Uh, Kiitos oikein paljon. Tässä oli ensimmäinen kysymyskierros. Komission jäsen, olkaa hyvä. Voisitteko vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin? Kiitos paljon. lähden liikkeelle Peter kysymyksistä, jotka liittyvät syöpään. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että syöpä on ja sen tulisikin olla eu tasolla prioriteettilistan huipulla. On aivan selvää, että meillä on nyt hyvä mahdollisuus yhdessä keskustella Carlos Maidasin kanssa näistä kysymyksistä – Maria Gabrielin ja muidenkin kanssa siitä, miten voimme yhteisvoimin muotoilla uusia tutkimusohjelmia klusteritapaisesti niin, että käytetään kaikkia välineitä, joita meillä on käytössämme ja käytetään infrastruktuuria, esimerkiksi eurooppalainen viiteverkosto – Miten saadaan todella virtaviivaistettua tätä työtä nyt ja saada aikaan alustoja, jotka todella tehokkaasti voivat puuttua syöpähoitoihin. Pitkälle edistyneet tekniikat ovat tässä tärkeitä ja meidän tulee todella tehdä yhteistyötä. Ja nyt on hyvä aika meidän yhdistää voimamme ja keskustella tästä, koska uudet rahoituskehykset ovat tulossa ja tätä kautta mahdollisuuksia ajaa juuri tiettyjä aiheita eteenpäin voimakkaasti, kuten syöpää. Nyt on hyvä mahdollisuus tehdä tätä työtä, ymmärtää mitä potentiaalia tässä on. Luen varmasti tarkkaan tämän asiakirjanne ja voimme pohtia sitä, miten voimme parantaa mahdollisuuksiamme edistää uutta syöpätutkimusta ja ohjelmia. Ja sitten teknologian arviointikysymykset. Me olemme nyt ehdottaneet toimia neuvostolle ja me haluamme tietenkin vakuuttaa jotkut maat siitä, että tuetaan ja erityisesti saadaan Saksa vakuuttuneeksi siitä, että pitää edetä. Nyt on hyvä aika saada neuvosto ymmärtämään, että tarvitsemme nyt lopullisen sovun ennen toukokuuta, kun puhutaan teknologia-arvioinneista. Sitten kun puhuitte antibiooteista, selitin teille tätä tutkimusta, joka voidaan saada päätökseen ehkä toukokuun lopulla. Ja sitten esitämme teille tutkimuksen tuloksia etelen kannustimia, jotka liittyvät lääketeollisuuteen ja antibiootteihin. Hyvin mielelläni keskustelen kanssanne näistä aiheista yksityiskohtaisemmin, kun meillä on lopullinen raportti käsissämme Ja sitten edustaja Kadenba ja te puhuitte molemmat tästä erillisestä ohjelmasta. Olen aivan samaa mieltä siitä, että monivuotisissa rahoituskehyksissä ei pitäisi keskittyä, miten sanoisin, sellaisiin tuleviin ohjelmiin, jotka saattavat rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki ohjelmat saavat sen rahoitustuen, jota tarvitsevat. Keskustelut ovat nyt käynnissä. Ja että terveysohjelma tulisi sisällyttää omana osiona otsakkeen ihmisiin investoiminen alle. Keskustelut ovat nyt käynnissä. Voin vakuuttaa, että olemme samaa mieltä siitä, että terveysohjelma on hyvin tärkeä. Ja olisi paljon parempi saada tällainen ohjelma tähän ihmisiin investoimisen alle, eikä niinkään tämän sisämarkkina-ajatuksen alle, mutta me keskustelemme nyt näistä aiheista ja varmasti toukokuun toisen päivän jälkeen näemme, enemmän tai vähemmän yhteisen kuvan, josta voimme sopia komissiossa kollegiotasolla. Ja kun sitten puhutaan mahdollisuuksista, niin olemme keskittyneet kovasti terveysohjelmaan, mutta pitäisi huomioida, että meillä on olemassa paljon välineitä, jotka ovat eri ohjelmissa. Horisontti 2020 esimerkiksi, siellä on suuria investointimahdollisuuksia eri terveystutkimuksiin, terveydenhoito tutkimuksiin, eli ei ainoastaan terveysohjelma sinänsä vastaa terveyshuoliin, vaan myöt, myös muut ohjelmat sosiaalisessa pilarissa myös, kuten tiedätte, on nyt puhetta siitä, miten saadaan pääsy terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja rahoitusvälineissä myös voidaan puuttua terveyskysymyksiin. Kiinnitän huomionne siihen, että on mahdollista käyttää eri välineitä, mutta terveysohjelman pitäisi olla erillinen siitä. Olen kanssani aivan samaa mieltä, minulla on tuo sama huolenaihe. Ystävä Pia kysyi avoimuuden puutteesta ja siitä, miten nyt voidaan taata se, että tutkimuksia esitetään sellaisella tapaa, että luottamuksellisuus on selkeästi erillään muista kysymyksistä. Haluaisin sanoa teille nyt, että nyt kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset tulisi ennen muuta esittää aivan avoimesti. Tämä on yksinkertainen vaatimus turvallisuuskysymyksiä ei voida piilotella luottamuksellisuuslausekkeen alle. Nyt me ehdotamme, että kaikki hakijat voivat koneluettavassa muodossa esittää tämän. Siinä voi olla kaksi osaa. Yksi osa ei-luottamuksellinen tieto, joka on nettisivulle laitettava automaattisesti ja välittömästi. Toinen osa, luottamuksellinen osio. Sitä arvioidaan EFSassa, kymmenen viikon kauden kuluessa ehdotamme, että lainsäädäntöön kirjataan tämä, siis sekä positiivinen lista kriteereistä sitä, mitä tarkoitetaan luottamuksellisuudella. EFSAssa on nyt hyvin selkeät säännöt, jotka sisällytetään oikeudellisesti, juridisesti sinne ehdotuksemme, ja sitten arvioidaan tilannetta näiden vaatimusten mukaan. Positiivinen lista plus 10 viikon sisällä EFSA voi käydä avoimia keskusteluita, kerätä lisätietoa ja uudestaan arvioida yksityiskohtaisemmin tilannetta. Ja EFSA voi sitten validoida ja päättää, onko tietty tieto sellaista, että sitä ei kata luottamuksellisuussäännöt. EFSA voi silloin lisäksi julkaista tämän välittömästi tämän 10 viikon arviointikauden jälkeen. Lisäksi on tärkeää todeta, että luottamuksellisuus on teollisen tekijänoikeus lainsäädännössä. Ja siellä puhutaan myös henkilötietosuojassa. Ja tietty lainsäädäntö saattaa puuttua luottamuksellisuuteen erityisiä määräyksiä. Tämä ei koske ainoastaan yleistä elintarvikelainsäädäntöä, vaan kaikkea lainsäädäntöä, jonka kautta pyritään harmonisoimaan tämä tilanne, jotta luottamuksellisuussääntöjä tulkitaan samalla tavalla. Tämä auttaa meitä puuttumaan näihin kysymyksiin ja toisaalta takaamaan sen, että että avoimesti voidaan valvoa, mitä tapahtuu, toisaalta suojella teollisia tekijänoikeuksia, jotka on sisällytetty ei tähän, vaan muualle EUn lainsäädäntöön. Luotan teihin tässä kysymyksessä. koska meidän kannaltamme meidän ehdotuksemme on suuri edistysaskel, kun ajatellaan mahdollisuuksia parantaa avoimuutta ja puuttua luottamuksellisuuskysymyksiin. Edustaja Riis esitti samantyyppisiä kysymyksiä. Ne liittyvät haamukirjoittajan käyttöön. Paras keino aamukirjailijakysymyksen puuttumiseen on se, että avoimesti esitetään, mitä teemme, mitä tutkimuksia meillä julkaistaan. EFSAn erityistutkimukset ovat tärkeitä, mutta jos ne ovat yleisen edun mukana yleisesti kiinnostavia, ne voidaan julkaista ja sitten kysytään, kenellä on oikeus pyytää EFSAlta lisää tutkimusta, lisätietoa. Komissiolla on nyt oikeus pyytää EFSältä lisätutkimuksia, koska jos voin antaa teille tiedoksi, että EFSasta tuotetaan, tuotetaan yli 400 raporttia vuosittain ja ainoastaan yksittäisissä tapauksissa nähdään ristiriitaisia kysymyksiä, kuten glyfosaatti, bisfenoli tai sisäeritysjärjestelmän häiritsijät, hormonihäiritsijät. Ja tietenkin komissio voi pyytää EFSAlta lisää tutkimuksia, lisää asiantuntijoiden työllistämistä. Ja tässä tapauksessa annamme lisää varoja, yli 62 miljoonaa euroa vuosittain, että voidaan vahvistaa EFSAn rahoitusta ja tietenkin rekrytoida lisää ihmisiä. Meillä on taloudellisen tuen kautta EFSAan saadaan 106 lisävirkaa. Tämä on suuri tärkeä edistysaskel, jonka kautta vahvistetaan tieteellistä ulottuvuutta EFSAssa samoin kuin riippumuutta ja annetaan mahdollisuus lisäasiantuntijoiden palkkaamiseen. Edustaja Hasekamp. Kysyit jälleen kerran luottamuksellisuudesta – haluaisin sanoa, että juuri oikeastaan puutuinkin näihin kysymyksiin, mutta kun tutkimuksista puhutaan, haluaisin todeta, että nyt ehdotuksemme mahdollistaa sen, että EFSA voi käyttää kaikkia käytössä olevia tieteellisiä tietoja eri lähteistä, eri tutkimuksista. Ja julkisen kuulemisen yhteydessä on nyt hyvä mahdollisuus – saada kaikenlaisia tutkimuksia kautta maailman käyttöön. Ja käyttää niitä valmistelutyöhön ja kun valmistellaan tutkimuksia ja ollaan vuoropuhelussa kaikkien kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämäkin on tärkeä edistysaskel. Meillä on paljon tapaamisia kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten olen sanonut, ja kansalaisjärjestöt tukevat kovasti tällaista ajatusta. Lisäksi kysyitte rokotuksista ja rajat ylittävistä eläintaudeista. Tiedätte, että emme puhu ainoastaan rajat ylittävistä kysymyksistä, emme puhu tässä eläinkuljetuksista. Aito esimerkki. Eläintauti epidemia Turkista, Kreikkaan, Bulgariaan – ja sitten edelleen Balkanin maihin. Ja meillä on tehokkaita välineitä rokottaa karjaa tätä vastaan, mutta tämä tarttuminen ei tapahtunut eläinten kautta, vaan vektorin kautta. Eli kyse ei ole ainoastaan eläinkuljetuksista, vaan vektorit usein ku- kuljettavat näitä, eikä asioita voida ratkaista ainoastaan sitä kautta, että rokotetaan karja tai lopetetaan elävien eläinten kuljettaminen. Eläinten kuljettaminen elävänä ei ole siis ratkaisu tässä. Monia muitakin tekijöitä on. Kyse ei ole siitä, että estetään kauppa tällaisissa tapauksissa. Se ei ole mahdollisuus. Tietenkin olen kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän pitää kiinnittää huomio siihen, miten maataloustuotannossa pitäisi vähentää antibioottien käyttöä. Minä luotan tässä teihin, että saadaan eläinlääkintä ja lääkerehukysymykset päätökseen, koska olemme pääsemässä nyt loppuvaiheeseen, jotta autatte meitä säätelemään antibioottien käyttöä ja tietenkin edistämään rokotuksia eläintautien osalta. Eli täysin. esititte kysymyksiä siitä, miksi emme kulje samaan suuntaan katsoen eman lääkkeisiin liittyviä puitteita ja kysymykset jotka liittyvät yleiseen elintarviketurvallisuuteen. Voimme keskustella yksityiskohtaisemmin näistä kysymyksistä, mutta lääkkeet on hyvin erityinen asia, johon kohdistuu erityisvaatimukset. Ei voida mitenkään verrata lääkkeitä elintarvikkeeseen. Kyllä kai pääsiäismunalla on eri säännöt kuin jollain lääkkeenä. Kysymykset ovat tässä ihan keskenään erilaisia. Me olemme arvioineet tilannetta, kun puhutaan lääkevirastosta, kemikaalivirastosta, EFSAsta – meidän on katsottava kaikkia virastoja. Ja nyt meidän mielestämme meidän ehdotuksemme on hyvin tasapainoinen ja kestävä ja näin vahvistetaan kapasiteettia ja palautetaan luottamus, lisätään avoimuutta ja voidaan tehokkaammin huolehtia elintarviketurvallisuustarkastuksista. Just kysyi komiteatyöstä, jonka kautta voidaan tunnistaa esimerkiksi kasvinterveyskysymykset, jotka ovat ongelmallisia. Olen keskustellut näistä kysymyksistä Erikan Rionin kanssa ja varmasti voimme tehdä yhteistyötä kaikkien kansalaistemme edun mukaisesti. Ja katsotaan, miten voimme tehdä yhteistyötä, mutta – kasvinsuojelukysymyksistä tässä on kyse nyt. Meillä on refit-kysymyksiä käsillä ja ne saadaan tämän vuoden loppuun mennessä päätökseen ja sen jälkeen voimme esittää refit-tulokset, jotta voidaan selvittää, miten voidaan parantaa säätelypuitteita esimerkiksi, kun puhutaan kasvinsuojeluaineista, vaikka glyfosaatista tai mistä tahansa muusta aineesta. Ja totta kai Edustaja Milan puhui tilanteista, jotka liittyvät meidän elintarviketurvallisuusjärjestelmäämme ja keskusteluihimme sellaisten maiden kanssa, jotka ovat kauppakumppaneita, eu kauppakumppaneita. Mutta luvallanne haluaisin todeta, että Totta kai kun kauppakysymyksistä keskustellaan, keskustellaan aina terveys- ja kasvinterveyskysymyksistä. Esiin tulevat Euroopan unionin elintarvikestandardit, mutta ne eivät ole sinänsä keskustelun kohteena kolmansien maiden kanssa. mutta me olemme pohtineet sitä, miten voidaan saada eurooppalaisia sertifikaatteja. Meillä on omat tarkastuksemme. On tärkeää huolehtia paremmasta koulutuksesta, paremman ruoan eteen. On huolehdittava elintarviketurvallisuusjärjestelmistä niin, että muut noudattavat ja kopioivat Euroopan unionin järjestelmää, ei päinvastoin. Niin, että siellä elintarviket turvallisuuskysymykset saadaan samalle tasolle, kun meillä tätä työtä tehdään jatkuvasti. Tässä taisi olla kaikki kysymykset. Mutta komission jäsen nyt vielä toinen kysymyskierros. Niin, mutta ensimmäiset kysymykset saatiin vastattua. Kyllä, kiitos paljon. Toinen kierros alkaa. Pyytäisin esittämään kysymykset minuutissa. Edustaja Sommeron ensimmäinen puhuja. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia komission jäsen. Minä keskityn tähän yleiseen elintarvikelainsäädäntöön. Avoimuus, siitä jo puhuittekin, mutta tutkimusten julkaisuvelvollisuudellahan voisi olla myös kielteisiä vaikutuksia omistusoikeuteen ja ehkäistä innovaatiota, jos tuottajilla on se vaikutelma, että heidän täytyy julkaista enemmän tietoja kuin EUn ulkopuolisilla kilpailijoilla. Se voi olla kilpailuhaitta. Kuitenkaan komissio ei ole mitään vaikutusten arviointia tehnyt, vaikka sen pitäisi. Miksi näin on? Sitten 39d-artikla ehdotuksessanne äh, sanoo, että luottamukselliset tiedot äh, voidaan pyynnöstä antaa jäsenvaltioille Euroopan parlamentille tiedoksi. Hyvä on, mutta miten aiotte varmistaa, että luottamukselliset tiedot eivät päädy julkisuuteen, että niitä ei vuodeta, koska tässä on nyt aika monta ihmistä kyseessä tässä tärkeimmät kysymykseni. Vielä kysymys tutkimusten julkaisemisesta. Koskeeko tämä myös jo, julkaistu, jo tehtyjä tutkimuksia vai astuuko tämä vasta uudistuksen päivänä voimaan? Mitä tapahtuu, jos sääntöjä ei noudateta, rangaistuksia ne ei ole määritelty? Ja mitä, jos hakemuksen tekijät tekevät yhteistyötä EUn ulkopuolisten laboratorioiden kanssa? Sitähän ei voida selvittää, millainen julkaisuvelvoite siinä sitten voi olla. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Minä haluaisin puhua teille digitaalisesta terveydestä. Minulla on vielä mahdollisuus lukea komission tiedonantoa. olen varmasti, tiedän varmasti, että se on mielenkiintoinen ja siinä voidaan myös äh, parantaa potilaiden huoltoa koko ajan tavalla. Mutta haluaisin kuitenkin ilmaista huolenaiheeni. On totta, että meidän täytyy asettaa potilasjärjestelmän keskiön. Emme saa kuitenkaan unohtaa koko terveysjärjestelmää ja sen ominaispiirteitä. Tämä hanke itsessään ottaa huomioon tai hetsi jonkinlaista tiedonsiirtoa ja siinä pitäisi tiedonsiirtoa parantaa kliinisesti, mutta myös siinä pitäisi olla taloudellinen aspekti, mutta kun lähdetään tiedonsiirtoon, niin emme saa unohtaa, että kliinisesti, kliinisiä hyötyjä ei saa panna vain tulosten äh, piikkiin. Meidän täytyy muistaa ongelmallisuutta. Meidän täytyy taata yleinen pääsy tähän tietoon koko Euroopan tasolla. Sen takia tämä hanke, joka on hyvä, suuri haaste, henkilökohtaisemmalle terveydenhoidolle. Meidän pitää myös tarkistaa, mitkä ovat suhteet julkisen ja yksityisen välillä ja tutkimuksen välillä. Tiedän, että tutkimus ei kuulu teidän salkkunne alaan, mutta sitä voisi tähän jotenkin kytkeä. Olisi aika mielenkiintoista seurata, että miten tämä järjestelmä on kestävä jatkossa ja ennen kaikkea, miten tutkimus voi antaa ratkaisuja suuremmalle enestölle kansalaisia Euroopassa. Eli meillä pitäisi, kaikilla pitäisi olla pääsy tämän kaltaisen terveydenhuollon piiriin. Kiitos, edustaja Krupa. Panie komisarzu, ja chciałam wrócić do szczepionek. Kiedyś zadawałam już pytanie jako Kiitoksia. Verotuks, äh, vakuutuksesta, äh, rokotteista. Ähm, kysyin, esitin tämän kysymyksen joitakin aikoja sitten jo lääkärinä. Nyt tiedän, että on uutta tutkimusta mm, aivojen kohdalla ja tästä e, aivosolujen ja verisolujen esteestä. Ja on niin paljon asioita, joista emme tiedämme, esimerkiksi vastasyntyneet, miten vastasyntyneiden aivot kehittyvät. Ehkä meidän pitäisi kieltää rokotteet vastasyntyneiltä, ehkä meidän pitäisi aloittaa rokotteet myöhemmin. Tiedän, että jossain jäsenvaltioissa vastasyntyneiden kuolleisuus laski huomattavasti tällaisen päätöksen jälkeen. Ja toinen kysymykseni on, mikä on syynä nykyiselle aikataululle. On yli tusina rokotuksia lapsille vuosittain. Miksi tilanne on erilainen Länsi-Euroopassa ja Itä- ja Keski-Euroopassa? Ja jotkut rokotteet, jotka ovat velvoittavia meidän maassamme Puolassa, eivät ole velvoittavia Länsi-Euroopassa. En näe linkkiä esimerkiksi rokotteiden ja mikrobilääkeresistenssin välillä. Jotkut teistä mainitsevat jopa karjan ja karjan kasvatuksen. En näe tätä linkkiä. niin, puheenjohtaja, rokotuksista myös täsmällinen kysymys. Me voimme nähdä, kuinka voimakkaasti tämä rokotusta vastustava liike on voimastumassa voimakkaasti. Mehän olemme elämme nyt eurooppalaista rokotuksen viikkoa. Mielestäni komission pitäisi laatia tästä teksti tänä iltapäivänä tai jo tänään puoltapäivin, jotta saisimme vähän vastakaikoa, mitkä olisivat sen keskeiset linjaukset. Tämä on ehkä vähän liian vähän esimerkkinä siitä tavoite, jossa puhutaan no 90 prosentin rokotuskattavuudesta silloin, kun on kyse tuhkarokosta vuodelle 2020. Sehän esiteltiin jo vuoden 2015 maailman terveysjärjestön ohjelmassa. Tehän mainitsitte nämä tilastot. Tuhkarokko on noussut huikeasti. Se on tänä vuoden aikanakin 57 kuolonuhria jo viime vuonna. Eli kaikkien näiden luotteloiden joukosta, josta löytyy toimenpiteitä. Mitä te aiotte täsmällisesti haluaisimme tehdä tässä tällä akselilla, kun me puhumme kohdasta 18 ja 19 meidän viime viikon päätöslauselmasta, myös äänestettiin Strasbourgissa, kun voimakkaasti kansalaisten keskuudessa on ryhdytty vastustamaan rokotuksia. Thank you. Uh, Madame... Kiitos, edustaja Thank you. Um, I... Kiitos. Johdannonomaisesti Britt kommenttina esittäisin huomioon, kun olemme lähdössä Euroopan unionista, haluaisin vain kaikkia, kaikille sanoa, että pitäkää hyvää huolta siitä, mitä teillä on. Nykyinen elintarvikelainsäädäntö ja vielä siihen parannukset. Nyt kaikkia tuntuu pelottavan, kun haluttiin ensin päästä yhteisistä säännöistä ja nyt on katsottu tätä lainsäädäntöä meillä tarkkaan ja pidetty sitä ihan hyvänä yllättäen. Tämä varmasti tämä uudistus tuo parannuksia, mutta ei tätä radikaalisti tarvitse muuttaa. Ei sitä tarvitse purkaa pikkuosiin ja koota uudestaan. Varoittelisin siltä. Minulla olisi budjettikysymys. Puhuitte 62 miljoonan budjettikorotuksesta. Liittyykö tähän ehtoja uuden elintarvikelainsäädännön hyväksymiseen? Eli lisäystä saadaan silloin, kun lainsäädäntö astuu voimaan. Miten voidaan taata tämä budjetti? Eikö ole mahdollista, että meillä on uutta lainsäädäntöä, joka vaatii lisää rahaa, mutta budjettia ei hyväksytä tällä tapaa, koska se on aivan eri prosessin kohteena. Eli voisitteko antaa vähän lisätietoa tämän budjettikorotuksen tilanteesta? Kiitos. Thank you, Madam Chair. Dear Mr. Commissioner, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos hyvä komissaari, kiitos siitä, että tulitte tänne tänään. Minä halusin esittää kysymyksen yleisestä elintarvikelainsäädännöstä ja tästä terveystarkastuksesta sille tehtävästä sellaisesta. Meillä oli viime vuonna fibronil-skandaali, sitten salmonella vauvanmaidossa joulukuussa ja Lisäksi EFSAn mukaan salmonella tapaukset EU:ssa ovat nousemassa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Kaikki tämä tapahtuu yhdessä vuodessa ja kansalaisilla on oikeus kysyä, onko EUn elintarviketurvallisuusjärjestelmä vielä toimiva. Joten halusin kysyä teiltä, oliko nämä ja muut elintarviketurvallisuusrikkomukset mukana tässä tarkastuksessa ja aikooko komissio ryhtyä toimenpiteisiin samankaltaisten kysymysten ehkäisemiseksi? Kiitos, kiitos, että piditte puheenjohtaja kiinni, edustaja Juusa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan kiittää komission jäsentä, että on tullut tänne selittämään meille ehdotuksistaan tarkemmin minä luin tämän, mitä puhuttiin elintarvikkeista ja yleisillä linjoilla minua se miellyttää, mutta on siellä parannettaviakin asioita. Kaikista tärkeintä EFSA, mitä se on tehnyt, on mitä EFSA on tehnyt, on riskinarviointi. Se on ehkä painavinta. Totta kai lääkkeet ovat toinen asiakokonaisuus. kokonaisuus mutta olisiko mahdollista, että meillä olisi jonkinlaisia yhden, yhden yksi, ja, yksi ainoita yhden tutkimusmenetelmiä, kun on kuusi elintarviketurvallisuudesta ja lääkkeistä, koska todellakin ei ole ei, eh, ehkä lääkkeet ovat kaikista tärkeintä tietysti, näin uskoisin, mutta jos lähdetään riskiarviointiin, sen pitäisi olla samankaltaista kaikkialla. Sitten eh, tekijänoikeuksista yrityksillä minulla eh, Edustaja Sommer teki hyvän kysymyksen. Kun yritykset lanseeraavat uuden tuotteen tai uuden lääkkeen markkinoille tai uuden, elin, uuden elintarvikkeen, jonka pitäisi olla ehkä elintarvike, heidän pitäisi sijoittaa paljon tehdä etukäteistutkimusta. Ehkä tätäkin pitäisi vähän tarkentaa, että kaikki olisivat yhdenvertaisesti suojattuja. Kiitos oikein paljon, edustaja Potsch. Um, Kiitoksia. Puheenjohtaja, olen erittäin iloinen, että komissio on ryhtynyt sulkemaan porsaan reikiä elintarvikelainsäädännössä, erityisesti äh, hakumenettelyssä, että luodaan tämä rekisteri, sitä se todella puuttui, mutta suurin äh, uhka EU-lainsäädännössä on poikkeuslainsäädännön väärinkäyttö jäsenvaltioissa tapana kiertää EU-lainsäädäntö esimerkiksi Neonikotinoidien äh, väliaikainen kielto ei koskaan astunut voimaan äh, useissa jäsenvaltioissa johtuen näistä äh, hätäpoikkeuksista. Tämä on vain jäävuoren huippu mitä tuotelainsäädäntö on osoittanut selvästä. Tiedän, että EFSA arvioi tätä neonikotinoidien kohdalla, mutta systemaattista lähestymistapaa tarvitaan ja siksi haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tässä poliittista ryhmän kanssa sovittu lista päättyy, mutta koska täällä on kollegoita, jotka ovat olleet alusta asti, niin ihan lyhyet kolme kysymystä vielä, jos teille sopii. Edustaja Raja Piirik oli ensimmäisenä pyytämässä. Ja sitten Vasi vielä lopuksi. Anni. Anni. Puheenjohtaja, kiitos hienoa, että annoitte minulle vielä mahdollisuuden. Rokoteohjelma on ollut puheena ja me hyväksyimme päätöslauseman aiheesta viime viikolla. Alankomaissa on saatu paljon myönteisiä reaktioita tämän päätöslauseman jälkeen. Ja lisäksi on puhuttu siitä, miten komissio suhtautuu uuteen, rokotus, uuteen rokotusohjelmaan. Hienoa työtä on tehty tässä, mutta minä tekisin ehdotuksen. Tärkeintä on kai se, että tiedotetaan tästä. Viime viikolla nähtiin kaikista radio- ja televisio-ohjelmista, että näin saatiin tietoa, aiheesta puhuttiin ja täälläkin puhuttiin antibioottiresistenssistä. Jos siitä ei puhuta, niin saadaan lisäongelmia. Haluaisin vielä kerran kiittää tästä ja sanoa Alankomaiden suunnalta, että kaikki suu siellä hienosti. Kiitos. meni Melior. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Eh, hyvä komission jäsen, kiitoksia, että tulitte tänne. Minulla on täysin erilainen kysymys, jota ei ole vielä nostettu esiin. Komissio eh, vaati alkoholijuomien valmistajia eh, itsesääntelyn puitteissa tekemään ehdotuksen siitä, miten pakkausmerkinnät voitaisiin laatia, mitä tulee Ähm, mitä tulee äh, esimerkiksi kalorimäärään ja äh, ravintoaineisiin. Nyt tässä ehdotuksessa sanotaan off-label tai on-label. Mitä komissio aikoo tässä ehdottaa? Minä toivoisin, että ainakin kalorimäärät mainittaisiin etiketissä, koska se olisi tärkeä äh, panos liikalihavuuden torjumiseksi Euroopan unionissa. Kiitos edustaja Rivasi. Kiitos puheenjohtaja kaksi tärkeää kohtaa. Ensinnäkin olen iloinen, todella tyytyväinen, että komissio ehdottaa näitä parannuksia avoimuuteen tutkimustyössä. Erittäin täsmällinen kysymys teille. Glyfosaatista 40, 74 tutkimusta on luokiteltu luottamuksellisiksi. Ongelma on siinä äh, liikesalaisuudessa. Joko te sanotte, että silloin kun nämä tutkimukset on annettu EFSAlle ja niillä on yleistä etua terveydenympäristön kanssa, niin silloin ne ovat julkisia asiakirjoja. Jos tutkimusten pitää mennä pyytämään teollisuuden edustajilta tai että EFSA kuluttaa kymmenen viikkoa siihen, ovatko tiedot luottamuksellisia vai niin tämä on silloin aika toivoton tapaus toivoton tilanne. Mikä nyt on luottamuksellista näissä ympäristö- ja terveystutkimuksissa tietystä tuotteista? Se oli minun kysymykseni. Toinen kysymys on rahoitus. Te sanotte, että 62,5 miljoonaa henkilöstöä varten. Miksi meillä ei ole rahastoa teollisuuden piirissä, joka tekisi näitä tutkimuksia? Kolmas. Nyt minä annan teille kirjeen rokotuksista. Miksi rokotuksista ei ole tehty minkäänlaista farmakologista tutkimusta? Ei mitään Farmakologista tutkimusta, eli käytetään näitä aineita, testataan ihmisruumiissa. Näistä kaikista aineista on tehty tutkimusta, paitsi rokotuksista, eikä voitaisiin pyytää lääketeollisuuden, te lääketeollisuuden edustajilta tekemään tutkimuksia myös näistä. Kiitos paljon edustaja Rivasi, komission jäsen. Paljon kysymyksiä, mutta alustuksen oli kiinnostava. Voisinko nyt pyytää vastauksia? Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein paljon. Aloitetaan edustaja Sommerin kysymyksestä, koska te esititte kysymyksiä liittyen 69D-artiklan, anteeksi 39D-artiklan. Kuinka haluamme varmistaa, että nämä luottamukselliset tiedot eivät tule vuodatuksi? pyynnöstä luottamuksellisia tietoja äh, annetaan Euroopan parlamentille toimielimenä. Euroopan toimielin pitää varmistaa, että asiakirjojen luottamuksellisuus taataan, eikä sen pitäisi äh, haitata kansainvälisiä sopimuksia teollis- ja tekijänoikeuksista. Kaikki näitä kansainvälisiä sääntöjä on noudatettava. Vaikutusten arvioinnissa komissio ei laatinut vaikutusten arviointia, koska teolliset tekijänoikeudet on hyvin määritelty kansainvälisellä tasolla. Toinen kysymys. liittyy siihen, mitä tapahtuu, jos hakijat eivät noudata näitä sääntöjä. Mitään retroaktiivisuutta ei näille uusille velvoitteille ole. Olen tietoinen siitä, että meidän pitäisi harkita jotain päivämäärää, mistä lähtien tutkimuksista pitää ilmoittaa rekisterin. Tämä teksti varmaan ähm, sel, sitä vähän varmaan selkeytetään tässä asiassa. Ja äh, jos äh, tutkimuksesta ilmoiteta, niin silloin se varmasti helpota hakemuksen hyväksymistä. Jos hakijat äh, toimivat laboratorion kanssa EUn ulkopuolella, me emme voi vaatia äh, samoja asioita äh, niiltä, mutta voimme tehdä yhteistyötä OECDn kanssa. Edustaja Kabesonin kysymys digitaalisesta terveydenhoidosta. Potilaita niiden eduista ja mahdollisuudesta taata universaali pääsy terveydenhoidon pariin. Olen samaa mieltä kanssanne, että kliininen osa terveysteknologian arvioinnissa on erittäin tärkeä ja se koskee kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita, koska kyse on pääsystä universaaliin hoitoon. Ei ole kyse siitä, kuka potilas on, oli hän saksalainen, tsekki tai liettualainen, on aivan selvää, että tässä taataan universaali pääsy hoitoon. Mutta jotkut jäsenvaltiot vastustavat ja meidän on katsottava, miten voimme keskustella näistä asioista nyt neuvotteluvaiheessa neuvoston kanssa ja parlamentin kanssa. Tietenkin taloudelliset kysymykset ja yhteiskunnalliset kysymykset ovat jäsenvaltioiden käsissä, mutta mainitsitte myös julkisen ja yksityisen suhteen tutkimuksissa, laitteiden tuotannossa ja niin poispäin. Olen samaa mieltä teidän kanssa. Tämä on hyvin vaikea aihe. Meidän on katsottava sitä hyvin huolellisesti ja vältettävä eturistiriitoja ja taattava avoimuus ja mahdollisuus valvoa tällaista hanketta, että yksityiset edut eivät mene julkisen edun edelle. Edustaja Krupa, vastasyntyneet ja rokotteet. Minä haluaisin sanoa teille lääkärinä lääkärille, olen todella yllättynyt tästä Haluatteko te nähdä eh, eh, lapsia, joita ei ole rokotettu? Jos katsotte lääketieteen historian kirjoja, lukekaa niitä ja katsokaa, eh, mitä siellä sanotaan rokotteiden arvosta. Voin auttaa teitä katsomaan WHOn nettisivuja tai Euroopan tautienehkäisyviraston przesunięciu. Te ette ymmärrä, komissaari. Te ette ymmärtänyt, komissaari. Minä puhuin rokotteiden lykkäämisestä ja kolmenen kuukauden jälkeen. Okay. Kiitoksia. Ah, puhuitte siitä, milloin vastasyntyneitä voidaan rokottaa. Tämä ei nyt ole keskustelun aiheena. Tästä pitäisi keskustella lastenlääkäreiden immunologioiden niin, kanssa. Se ei nyt ole tämä konkreettinen aihe, josta keskustellaan tänään. Tietenkin joilla mailla on pakolliset rokotteet, toisilla ei. Rokoteaikataulut ja ohjelmat eh, ovat erilaisia. Olemme pyytäneet jäsenvaltioita katsomaan näitä rokoteohjelmia ja katsomaan, että voitaisiinko niitä harmonisoida, koska joskus meillä täällä Euroopan unionissa eh, on nyt yli 17 miljoonaa ihmistä, jotka elävät eri maissa, matkustavat yhdestä maasta toiseen perheensä kanssa ja tähän liittyy haasteita. Yhdessä maassa on liian aikaista rokottaa lapset mukaan lukien vastasyntyneet toisessa maassa, se on liian myöhäistä ja on rokoteaukkoja, koska rokoteaikataulut ovat erilaisia. Tämä on haastava tilanne, koska tilanne on täysin erilainen kuin 20 vuotta sitten. Nyt Schengen Schengenin alue mahdollistaa ihmisten vapaan liikkuvuuden perheidensä kanssa ja niin poispäin. Ja meidän pitäisi pyytää jäsenvaltiota kiinnittämään huomiota siihen, että rokoteohjelmat voitaisiin koordinoida, jotta voitaisiin katsoa, miten lasten terveyttä voitaisiin ylläpitää. Ja sama koskee näitä farmakokineettisiä tutkimuksia. Minä luen teidän ehdotuksenne hyvin huolella ja tulen kysymään palveluyksiköiltä, niin koska farmakokineettiset tutkimukset koskevat lääkkeitä, mutta hyvä on. Minä katson tätä vähän yksityiskohtaisemmin, tarkistan tiedot, mutta minun mielestäni tämä ei ole mitään uutta, se pitäisi tehdä, koska rokotteet kulkevat hyvin tiukan seulan läpi kliinisistä tutkimuksista luvan äh, antamisen asti. Äh, ja WHOn äh, tarkistukset, EMAN tarkistukset, tämä on hyvin korkealla esityslistalla. Myös sivuvaikutukset ovat tärkeä asia, miten voimme rekisteröidä ne, miten voimme puuttua niihin. Tässä vaaditaan hyvin korkea turvan tasoa rokotteiden tuotannolta, joten katsotaan nyt mm, teidän kysymystämme tarkemmin. Sitten edustaja Riis esitti kysymyksiä. Rokotevastaisuuden absurdiusta. Jäsenvaltiot ovat samaa mieltä siitä, että on puhuttava tavoitteista. WHOlla on paljon tavoitteita. Ja EU-jäsenvaltioiden pitäisi olla tuhkarokko mutta tilanne on haastava. On häpeällistä, että me ole tuhkarokko Brasilia on, mutta Portugali ei. Mitä pitäisi tehdä? Me ehdotamme, että pitäisi olla kansallisia rokoteohjelmia. Olemme ehdottaneet useita välineitä, että menisimme eteenpäin ja olisimme todella unioni, joka voisi täyttää WHOn vaatimukset. Edustaja Görling kysyi budjetin tilasta. Uusi budjetti riippuu uudesta laista ja te tiedätte, että tämä on otettu huomioon uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nyt meillä on keskusteluja ja se näkyy siellä, mutta teidän on ensin hyväksyttävä se. koska me tarvitsemme sopimuksen. Edustaja Borsan kysyi fibroniiliskandaalista, yleisen elintarvikelainsäädännön kokonaistarkastus osoittaa, että laki on toimiva aivan selvästi, mutta kun on kyse petoksista, niin se on aivan eri asia. Fibronilin jälkeen loimme toimintasuunnitelman ja hyväksyimme sen. Ja nyt parannamme tilannetta tässä asiassa ja arvioimme tilannetta ja tulokset esittelen tämän vuoden syksynä siitä, miten voimme puuttua elintarvikepetoksiin ja miten voimme panna täytäntöön tällaisia uusia toimintasuunnitelmia esittelen tulokset syksyllä. Edustaja Ajuso kysyi olisi tekijänoikeuksista, mutta koska se oli hyvin samankaltainen kysymys kuin mitä Renate Sommer sanoi, Ja hyvä on, olen samaa mieltä kanssanne, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota ehkä enemmän tähän, mutta nyt on aika katsoa yksityiskohtia, miten voimme vahvistaa ehdotuksia. Olemme avoimia keskusteluissa neuvoston ja parlamentin kanssa. Pavel Pots esitti kysymyksen poikkeuksista. Niin, kyllä. Kokonaiskuva on haastava. Olen samaa mieltä kanssanne. Meillä on selkeä kuva eri maista ja luvut osoittavat, että maat käyttävät näitä poikkeuksia ihan säännönmukaisesti. Tämä on omituista. Nyt olemme ryhtyneet tekemään arviointeja eri maissa tilanteesta, mutta tiedätte oikein hyvin, että PEST-valiokunta katsoo myös näitä poikkeuksia, samoin kasvinsuojelukomitea, ja eh, me katsomme sitten, että miten voimme puuttua näihin poikkeuksiin. Se on hyvin haastava tilanne. Minulla ei tällä hetkellä ole vastausta tähän, mutta voimme tehdä yhteistyötä ja katsoa, miten pääsemme asiassa eteenpäin. Edustaja schreier pirik Niin, Kyse oli tiedosta. Olen samaa mieltä kanssanne näistä uusista neuvoston suosituksista, miten voimme parantaa rokotetoimintaamme. Se olisi hyvä askel eteenpäin. Sitten alkoholijuomat. Kyllä, vastaukseni on yksinkertainen. Me tarvitsemme lainsäädäntövelvoitteita äh, alkoholijuomien koostumuksesta, äh, ravintoaineista, kaloreista, äh, ainesosista. Kyllä, ihmisillä pitäisi tiedottaa, mutta ei minulla ole mitään mahdollisuutta nyt sanoa teille, miten tämä tehdään, koska nyt on arviointivaihe. Esittelemme teille sitten arvioinnin tulokset, otamme teidät mukaan keskusteluun ja katsomme, miten voimme todella täyttää velvoitteet, jotka liittyvät kuluttajille tiedottamiseen. Tämä on aivan selvää. Minä todella kannatan sitä, että saadaan kaloritiedot ja ainesosatiedot. En näe mitään syytä sille, ettei näitä tietoja mainittaisi. Ihan sama millaisesta juomasta on kyse. Edustaja Rivasi esitti kysymyksen tutkimusten kestävyydestä. Komissio on myös pohtinut, että EFSA voisi tilata tutkimuksen, joka liittyy lupahakemukseen ja sitten teollisuus maksaa kustannukset. Tämä ei olisi toteutettavissa, koska näitä hakemuksia on hyvin suuri määrä, noin 450. Se tosiseikka, että suuri enemmistö näistä hakemuksista ei ole kiistanalaisia, eikä komission tarvitse puuttua tutkimukseen. Suuri määrä tutkimuksia äh, näiden hakemusten tueksi ja myöskin ongelmat siinä, miten EFSA ja julkiset viranomaiset valitsevat jonkun tietyn laboratorion ja sitten laboratorion torjua maksut, jotka on maksettava, samalla kuitenkin varmistettava, että EFSA pysyy riippumattomana. Ja tässä taisivat olla kaikki kysymykset. Uh, Edustaja Sommer, voisitte ehkä kysyä uudestaan vaikutusten arvioinneista. Kyllä, komission jäsen ette vastannut kysymykseen. Se koski sitä, että yleisen elintarvikelainsäädännön osalta komissiolla ei ole vaikutusten arviointia, vaikka se olisi pakollinen. Ja meillä pitäisi olla kyllä jonkinlainen peruste, jonka pohjalta tätä työtä tehdään. En ole ymmärtänyt vielä, miksi komissio sellaista ei ole tehnyt. Okei. Okay. Hyvä on, jos saan. Me keskustelimme siitä, että voisimme järjestää vaikutusten arvioinnin. Ensinnäkin luottamuksellisuudessa emme tarvitse vaikutusten arviointia. Luottamuksellisuuskysymyksissä ja avoimuuskysymyksissä emme tarvitse vaikutusten arviointia, koska kyse ei ole kustannuksista ja niin poispäin. Kyse on mahdollisuudesta puuttua äh, asioihin ja mahdollisuudesta taata oikeat äh, sääntelypuitteet. Luottamuksellisuus täytyy toteuttaa oikealla tavalla. Näimme aukkoja. Lainsäädäntötilanne oli epäselvä. Ei tässä ole vaadittu vaikutusten arviointia. Kiitos oikein paljon komission jäsen kaikista vastauksista ja teidän ajastanne. Oli hienoa, että tulitte tänne. Ja kuten tavallista, mielelläni kutsun teidät lisäkokouksiin. Ja kun pyysitte meitä priorisoimaan aluksi, niin näin varmasti teemmekin. Kiitos jälleen kerran. Kiitos paljon puheenjohtaja kollegat. Olen valmis yhteistyöhön koska me haluamme saada loppuun ehdotuksemme ennen toukokuuta 2019, joten yhteisvoimin eteenpäin. Okay, well, well, my friends, uh, we are... No niin, hyvät ystävät, olemme hiukan jäljessä aikataulusta, joten siirrytään heti esityslistaan kohta 20, kohtaan 22 kiertotalouspaketin täytäntöpanovaihtoehto ja kemikaalituote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi. Edustaja Sapieri on EPPn edustaja. Hän, esit, hän on Lukas tilalla tänään. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lähden liikkeelle suurimmista ongelmista. Huolestuttavat aineet jätteessä ja kierrätetyssä materiaalissa epäselvyys kriteereistä siitä, mitä materiaalia ei enää voida pitää jätteenä ja neljäntenä kohtana ongelmat eurooppalaisen jäteluokittelun ongelmat ja vaikutukset kierrätykseen ja aineiden kierrätysmahdollisuuksiin, eli sekundääriset aineet. Ja sitten Lukas Mandlin kannat. Tärkein tavoite Euroopan komissiossa olkoon se, että vaaralliset kemikaalit päättyvät materiaalikiertoon. On huolehdittava aidosta kiertotaloudesta – ja siksi on luottava tuotteita, jotka kestävät pitkään. Siksi jätelainsäädännössä on huomioitava kemikaalilainsäädäntö ja tuottajien vastuu. Nämä ovat tärkeitä haasteita PK-yrityksille. Reilut kilpailuolot Euroopassa tuotettujen ja tuotujen tuotteiden välillä on tärkeää. Lopuksi on huolehdittava siitä, että eurooppalaisia tuottajia ei haitata tuotettujen tuotteiden osalta. Lisätiedonvaihto ja yhteistyö jäsenvaltioiden ja komission kesken on tärkeää, jotta saadaan selvitettyä tuotteiden ja materiaalien asema, koska on kyse jätteestä, koska ei. On tärkeää, että saadaan tuotteita, jotka ovat kestäviä, joita voidaan käyttää, uudelleen käyttää. Ja puheenjohtaja, käytän mahdollisuuden esittääkseni omat kantani. Tässä yhteydessä haluaisin viitata siihen, että on todettava agronomiset ja ympäristökriteerit, lannoitetuotteille, jotka lähtevät liikkeelle organista tuotteista Euroopan komission toimesta. Voitaisiin lisätä tämä. Nämä liittyy Bellan Hoganin ja Timmermansin esityksiin. Mineraalit, joilla korvataan tietyt lannoitteet ovat myöskin hyviä ajatuksia. Mutta kun käytetään orgaanista jätettä ongelmana, niin silloin lähdetään syrjimään sitä verrattuna kemiallisiin lannoiteaineisiin. Kuitenkin esimerkiksi on alueita, joissa ei tunnusteta – EUn jätelainsäädäntöä. Uusissa ja jäsenvaltioissa on toiveita siitä, että voidaan käyttää orgaanisia lannoitteita. Se on tärkeää ja näin voidaan edistää kiertotaloutta. Ja se on hyvä, koska meidän on huolehdittava siitä, että kaikki alat ovat mukana tukemassa kiertotaloutta tulevaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. SED-ryhmän nimissä edustaja Kanneva. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Minä puhun SND-yhteistyötä äh, esittelijän Kristel Schaldemosen puolesta. Hän ei valitettavasti voi olla täällä tänään, mutta hän luotti minuun, että voin puhua hänen puolestaan. Tämä päätöslauselmaluonnos, joka esitellään tänään, äh, haluaa puuttua usein hyvin monimutkaiseen, mutta äh, tärkeisiin haasteisiin, jotka johtuvat siirtymisestä todelliseen kiertotalouteen. Me arvostamme tätä päätöslauselman luonnosta ja mielestämme se on jo erittäin kunnianhimoinen. Äh, yleisesti ottaen äh, tärkeänä on mainita se, että yksinkertaisin, ja kustannustehokkain ja turvallisuus tapa varmistaa, että kansalaiset eivät äh, joudu vaarallisten kemik kemikaalien äh, altistumi, altistuvaksi äh, johtuu, syntyy sitä kautta, ettei näitä aineita laisinkaan lisätä äh, kiertoon. Tällä tavoin näitä aineita ei myöskään tarvitse kerätä pois ja se lisäisi kiertotalouden tehoa. Tämän takia tämän pitäisi olla komission päätavoite. Kiertotalouden saavuttaminen ei myöskään voi tapahtua ihmisten eläinten terveyden kustannuksella. Ja tavoitteena täytyy olla se, että tuotteet kiertotaloudessa kestävät pidempään kuin tänä päivänä ja että ne luodaan tavalla, jonka kautta ne voi helposti korjata, uudelleen käyttää ja kierrättää. Edellytys kiertotalouden edistämiseksi on tiedon lisääminen kuluttajille ja alalle koko tuotantoketjun ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pitäisi antaa lupaa kemikaaleille, joiden tiedot eivät ole riittäviä. REACHin pääperiaate on ei tietoja, ei markkinoita. Ilman tätä periaatetta luottamus, jota tarvitaan kiertotalouden toimimiselle, murenee. Tämä myös vähentäisi taakkaa niiltä toimijoilta, jotka haluavat tehdä kierrätysmateriaaleista tuotteita. Kun on kyse kirjoitusmateriaalista, on monta asiaa, jotka ovat meille tärkeää. Meidän mielestämme primääri- ja raaka aineiden pitäisi noudattaa samoja sääntöjä ja poikkeuksia pitäisi välttää, koska se vaikeuttaa siirtymistä tehokkaaseen kiertotalouteen. Toiseksi on tärkeää varmistaa, että kemikaalilainsäädäntö ja tuotelainsäädäntö valvotaan paremmin rajoilla ja sisämarkkinoilla. Eh, siksi, että toimijoilla olisi tasa-arvoiset e- edellytykset, mutta myös erityisesti siksi, että kansalaisten eh, terveydestä pidettäisiin huolta. Nyt odotamme kovasti, mitä komissiolla ja neuvostolla on vastattavana näihin kysymyksiin, jotka hyväksyimme valiokunnassa eilen. Kiitos oikein paljon. En lähe Esärinen enkä Alde edustaja Edus College. Uh, thank you, Chair. Uh, dear colleagues, uh, Interface present... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä on kyse keskeisistä toimista, joissa voi, jotta kiertotalous toimisi Euroopassa. Meillä ovat aina olleet ei-myrkyllisyys vihreille erittäin tärkeä aihe. Meidän pitää olla erittäin tiukkoja, kun on kyse näistä aiheista, ja me pelkomme osoittautuvat ihan oi, oikeutetuksi usean, otte, usean otteeseen ajatelkaamme vain näitä hormonihäiriötekijöitä. Minä tulen Amsterdamista erästä kokouksesta, jossa puhuttiin muovista, kaikkiin muoviin liittyvistä aineista. Ja kyllä me pystymme parantamaan innovoinnilla paljon tilannetta moniin tuttuihin olemassa oleviin ongelmiin yleinen kielto joidenkin muovituotteiden kieltäminen EUn alueelle. Unioni pitäisi käsitellä tätä asiaa vastuullisemmin, mutta kuitenkin yleinen kielto on osoittautunut harhakuvitelmaksi. Meillä on ollut jo useita maita, jotka ovat valmiita ää, äh, ottamaan uudestaan käyttöön Malesiasta tulevia tuotteita. Meidän pitää ajatella kansalaisten terveyttä. Ei voida väittää, että kiertotalous on hieno asia, kun samalla me viemme ongelmamme muualle. Viemme myrkylliset aineemme ongelmamme mua, muualle maailmaan. Päätöslauselmaa pitää vahvistaa, jotta kaikki huolestuttavat aineet äh, REACH-lainsäädäntöä ajatellen voisivat äh, olla tässä mukana. Ei, ne eivät saa olla vain luettelossa aineina, jotka mahdollisesti olisivat myrkylliset. Kaikki karsinogeeniset, mutageeniset, myrkylliset aineet, kaikki äh, biokumulatiiviset aineet pitäisi myös pitäisi olla kaikkien huolenaiheena ja niihin pitäisi suhtautua paljon vakavammin. Meidän pitää ajatella myös kroonisesti esiin tulevia aineita. Jos ajattelemme kiertotaloutta, miten se toimisi hyvin, miten se suosisi ympäristön suojelua ja se olisi yhteen toimiva ympäristön suojelun kanssa ja se myös turvaisi meidän kansalaistemme terveyden. Ja... Kiitos koeryhmän nimissä. Stegolan. Um, Kiitoksia. Minäkin toivotan tervetulleeksi komission tiedonannon ja työasiakirjan äh, tästä äh, kemikaalituotteiden ja jätelainsäädännön rajapinnasta, joka on yksi hankalimmista esteistä todellisen kiertotalouden saavuttamiseksi. Äh, nämä ovat kiertotalouden pienempiä yksityiskohtia, ja vaikka tästä ei olekaan niin kovasti julkisesti innoissaan kuin tästä suuresta kiertotalouspaketista, niin on erittäin tärkeää, että saamme nämä asiat hoidettua oikein, jotta kiertotalous toteutuisi. Siksi meidän tehtävämme on varmistaa, että kiertotalous on menossa eteenpäin, että se noudattaa myös kaikkia säädöksiä, joihin se liittyy. Joten on tärkeää, että tässä korostetaan näitä täytäntöönpanotoimia ja vaaditaan, että komissio puuttuu tähän nopeasti. Kemikaali- ja jätelainsäädännön yhteensopiminen on haaste kiertotaloudelle. On erittäin tärkeää puuttua tähän tiukasti kun puhumme tuotteiden suunnittelusta todellisessa kiertotaloudessa, niiden pitäisi olla pitkäkestoisia, uudelleen käytettäviä, kierrätettäviä ja niissä ei pitäisi myöskään olla mitään haitallisia aineita. Teoriassa toksisilla aineilla ei ole mitään paikkaa tuotteissa, kiertotaloudessa. Kuitenkin sekundääristen raaka-aineiden käyttö on haaste, koska toktisia aineita on kaikkialla ja niitä on vaikea tunnistaa, joten tuotteiden elinkaari aukon sulkemiseksi tarvitsemme täysin myrkyttämiä aineita. Ensin meidän on varmistettava, että varresta-aineet eivät pääse kiertoon laisinkaan ja kaikki huole aiheuttavat aineet on löydettävä ja kierrättävä päättäjille ja julkisuudelle annettava tarpeelliset tiedot, jotta kierrätetyistä jätteistä tulee yksi pääraaka-aineistamme, on ajateltava eteenpäin ja katsottava, että tuotesuunnittelu nyt ei aiheuta ongelmia tulevaisuudessa. Ja sitten kommentti muoveista. Muovistrategian henki sen pitää olla sellainen, että keskitytään muovin vähentämiseen eh, ja vaihtoehtoihin. Mitä vähemmän muovia käytämme, sitä vähemmän eh, pystymme. Eh, meillä on näitä ongelmia, jotka liittyvät toksisiin aineisiin muoveissa. Kiitoksia. Kiitos. Tässä yhteisesittelijät, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Piirikki. Puheenjohtaja, pikku tärkeä asia unohtui. Kollegat ovat puhuneet Amsterdamin keskusteluista. On se, että meillä on paljon sääntöjä, mutta saamme hyviä ehdotuksia kansalaisilta ja yrityksiltä puhtaan dieselin saaminen muovista. Tällaisia ehdotuksia kun tulee, niin niille pitää antaa vähän mahdollisuuksia ja tilaa, jotta päästään eteenpäin tässä strategiassa. Kiitos, että sain uudestaan puheenvuoron. Kiitos tästä huomiosta. En näe nyt muita puheenvuoropuntoja, joten, pyyntöjä, joten puheenvuoron saa komission edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, and, uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että otitte tämän esityslistalle todellakin. Kuten täällä on sanottu, kuten Guen edustaja sanoi, Tämä on, tämä on tärkeää, yleisessä mielessä tämä on tärkeää erityisesti muovin kannalta. Tämä, jos järjestelmän menetelmät eivät ole hyviä, niin kiertotalous ei toimi kiertotalous, jos ajattelemme ja toimintaohjelmaa vuodelta 2015 ja siihen sisältyneet kaikki tavoitteet ovat ihan paikkansa pitäviä oikeutettuja vielä tänä päivänä kiertotalous on hyvä malli, jos ajattelemme, että jonkun tuotteen tai aineen olemassaolo pitäisi olla sellainen, että se vähentää jätehuoltoa, mutta aina näin ei ole ollut, kun ajattelemme tätä rajapinta ongelmaa. Ei ole aina voitu säilyttää tämä arvo, se joskus tullut vanhentuneeksi tai, tai ei toivottavaksi nimenomaan kun se pitää sisällään vaaralais, vaarallista ainetta tai jotka on mielletty, hyväksytty, tunnustettu vaaralliseksi aineeksi. Tuote kuitenkin pysyy yhä markkinoilla tai sitten päinvastoin se on kierrätetty, uudelleen käytetty. Se on vähemmän, se ei ole niin mahdollista, jos tuotteessa on myrkyllisiä aineita tai jos ei tiedetä, mikä on tämän tuotteen kokonaiskokoonpano, voidaanko sitä uudelleen käyttää tai kierrättää. Joissakin tapauksissa, ja sehän kuuluu myös tähän toimintaohjelmaan toimijoiden intressi toimia tässä arvoketjussa ei ole aina hyvin selkeästi, se ei ole aina yhden, yhtäläinen, joissakin he, niiden edut yhtenevät, joissakin ne ovat toisille vastakkaisia. Ja tätä tasapainoa näiden eri toimijoiden etujen yhteneväisyydessä me etsimme. Komission työasiakirjassa on annettu esimerkkejä mahdollisista konfliktitilanteista tai silloin, kun erot ovat liian suuria eri toimijoiden välillä, ainakin yhdeltä alueelta pitäisi tehdä päätös. Joskus se voi olla yllättävää, jos annetaan lupa tuotteelle, joka omaa vaarallisia aineita ja sitä voidaan joku on hyväksytty ehkä tässä valiokunnassa ja kun on hyväksytty direktiivi vaarallisia aineita sisältävästä tekstistä ja tämä direktiivi, joka antoi mahdollisuuden joillekin tuotteille mahdollisuuden, että niillä on vaarallisia aineita. Tämä oli kyse ainakin pyörien kohdalla. Nämä tuonnet ovat voineet olla markkinoilla pidemmän aikaa. Ja, ja nämä aineet ovat voineet tulla tähän kiertoon, jota ei ole haluttu jota ei ole tutkittu, mutta me haluamme tehdä tutkimusta ja sovelluksia ja meidän on tehtävä päätöksiä. Meidän pitää edetä, se on tietysti selvää Komissio on ollut mielestäni hyvin aktiivinen. Hyviä päätöksiä on tehty esimerkiksi saastekysymyksissä ja niihin liittyvistä velvoitteista ja kun on kyse tavoitteista ja haasteista, jossa puhuttiin tästä rajapinta tiedonannossa ja jälvitettävyys. Helsingin virasto on myös toiminut tässä ansiokkaasti. Se on kirjannut kaikki nämä erittäin huolestuttavat vaaralliset aineet, jotka pitää julkista, olipa miten oli, jos ajattelemme REACH-asetusta artiklan 130. Tämä kaikki pitäisi keskittää enemmän ja antaa, mutta toisaalta haja keskittää ja antaa enemmän tietoa uudelleenkäyttösektorille ja kierrätyssektorille. Ja kol, jos meillä on kolmas haaste, mitä me siitä ajattelemme, jätteiden luokittelu. Viime viikolla komissio julkaisi opaskirjasen jätteiden luokittelusta. Tämä toiminta on eri suuntaista eri, vaan eri jäsenvaltiossa. Yhdessä jäsenvaltio joku jäte mielletään vaaralliseksi, toisissa ei. Miten toimijat voivat tietää, miten, tämä, miten, tä, miten näitä jätteitä voidaan kerätä, käyttää, uudelleen käyttää, analysoida? Meillä on aivan selkeitä, konkreettisia, paikannettuja haasteita kuulemistilaisuussa, kun on käy, kuultu käyttäjiä, kansalaisjärjestöjä, eri yrityksiä, jotka ovat osoittaneet sormellaan ongelmia, jotka pitää ratkaista ja ovat myös sitoutuneet ongelman ratkaisuun. Mutta kaikki tämä vie oman aikansa. Meidän pitäisi tehdä tasapainotetumpaa työtä, se on totta, mutta me olemme ehkä vähän kärsimättömiä, kun haluamme saada kaiken loppuun viedyksi parin vuoden sisällä mutta meidän pitäisi kuitenkin löytää ratkaisu ennen vuoden 2019 loppua. Ja silloin me todella tarvitsemme teidän linjauksianne. Linjauksia, jotka ovat hyödyllisiä ja usein ne löytyvät päätöslauselmista, niin kuin tästäkin. Olen erittäin iloinen. Me tulemme tutkimaan sitä ja toivomme, että se hyväksytään. Pieni ehdotus kuitenkin kun ajatellaan kansainvälisiä sopimuksia, Rotterdamia tai Baselin sopimusta, e, ja ajattelen tässä myös Tukholmaa, kun on kyse saastuttavista aineista. Se on e, yhtä tärkeää kuin muutkin sopimukset. Kiitos jälleen kerran teidän huomiostanne ja siihen, että te käytätte aikaa näin tärkeään aiheeseen. Ja odotan mielenkiinnolla seuraamusta. Kiitos teille maraka jättämiselle toukokuun toinen päivä 11. envivaliokunnassa. Äänestetään 21. päivä kesäkuuta ja täysistunnossa luultavasti tämän vuoden heinäkuussa. Siirrymme heti esityslistan kohtaan 23. EUn sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu ja lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta. En tiedä, onko EPP-ryhmästä ketään Sommerin tilalla. Ilmeisesti ei. SJD-ryhmän osalta. Minä puhun itse, puhun tsekkiä. Chod se zvířaty v zájmovém chovu je přetrvávajícím problémem vnitřního Lemmikkieläimillä käytävä laiton kauppa on kestävä ongelma EUn sisämarkkinoilla. Väärinkäytöksiä on monissa jäsenvaltioissa, Tsekin tasavallassa esimerkiksi. Kissojen tai koirien kasvattamisessa käytetään hyvin alhaisia standardeja. Se on halvempaa kuin muissa jäsenvaltioissa. Ja näin kierretään direktiiviä 92 esimerkiksi, ei rekisteröintejä, ei rokotteita. Tämä on kansanterveysuhka. Ja lisäksi on totta kai muistettava kuluttajat, joita johdetaan harhaan. Tällaisia laittomia pentutehtaita on ja laittomat kasvattajat voivat voittaa, tehdä voittaa miljoonia tsekin kronoja ja myydä näitä lemmikki ja netissä. Silloin on valmiita myös väärentämään asiakirjoja. Eläimiä kuljetetaan surkeissa oloissa. Tämä haittaa eläinten terveyttä ja siksi me vetoamme nyt Euroopan komission ja EUn jäsenvaltioihin seuraavalla tapaa. Ensinnäkin pitäisi kunnolla tunnistaa kissat ja koirat, rekisteröidä heidät. Toiseksi tarvitaan monialasuunnitelmaa, joka toisi vastuuta kaikille aloille. Lisäksi on huolehdittava siitä, että Euroopan lainsäädäntöä noudatetaan. Neljänneksi pitää parantaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken, jotta tämä ongelma voidaan ratkaista. Lopuksi haluaisin kiittää tsekkiläisiä kansalaisjärjestöjä yhteistyöstä. Animal Eye ja muut järjestöt, jotka huolehtivat eläinten terveydestä ja turvallisuudesta ovat auttaneet tässä työssä. Nyt edustaja Eikä koen nimissä. Danke. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta, jota ehkä vähän vielä haluan täydentää. Valitettavasti eh, lemmikkieläinten myynti Euroopan unionissa on valtavaa bisnestä, jossa eh, on myös paljon vastuuttomia ja rikollisia ihmisiä mukana. Ja tässä seurauksena on se, että monet äh, henkilöt, äh, jotka eivät ole luotettavia, kasvattavat äh, eläimiä, koirien ja kissojen pentuja kasvatetaan epähygienisissä olosuhteissa. Monet niistä ovat sairaita, kun ne myydään. Ja koska internet on ideaali äh, myyntialusta miljoonien voittojen tekemiselle äh, verottomasti. Nyt uusin laki vaatii, että kasvattajat rekisteröidään, mutta se on liian epämääräisesti muodotoitu ja siinä on liikaa porsaanreikiä. Siksi tarvitsemme äh, julkista EU tietokantaa, jotta nämä porsoreijat eläinkaupassa voidaan sulkea. Tarvitsemme EU-toimintasuunnitelman, jotta tämä rikollinen kauppa äh, saadaan torjuttua. Se äh, auttaa eläimiä ja kuluttajia. Me tarvitsemme äh, toimintaa, jotta voidaan kaikkien kasvaten identiteetti varmistaa EU-ssa ja kasvatusolosuhteet ja pentujen terveydenhoito säännellään tarkkaan. Komissio on liian kauan äh, epäröinyt puuttuakseen pentutehtailuun ja laittomaan pentukauppaan. Ja nyt on korkea aika pysäyttää tämä rikollinen äh, pentujen äh, tehtailu ja myynti. Kiitos EFDD-ryhmän edustaja. Teillä on puheenvuoro. Uh, well, obviously this is a problem. Niin, kiitos. Tämä on tietenkin ongelma. Mutta puolueeni ei haluaisi lähteä sille tielle, että lemmikeille hankitaan passit. Yksittäisten jäsenvaltioiden tehtävän mielestämme olisi huolehtia lupamenettelyistä, jotta kisoja koiria myyvät ja kasvattavat tulisivat jotenkin tarkastettuksi. Heillä olisi jonkinlainen myyntilisenssi. Jotenkin kansalaisvaltion pitää tietää, että kyseiset henkilöt ovat jotenkin sopivia eläimiä kasvattamaan, jotta pystyvät niistä huolehtimaan. Ja olisi voitava osoittaa, että eläimet ovat terveitä. Meistä tämä kysymys voitaisiin jättää yksittäisten jäsenvaltioiden kontolle. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei, joten komission edustaja Fissel, Terve pääosastolta, olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation to participate. Hyvää aamupäivää vielä kaikille ja kiitos kutsusta tulla tähän kokoukseen. Ihan lyhyesti. Me työstämme tekstin toteuttamista, jossa puhutaan eläinterveydestä. Vuodelta 2016 lähten tarkoitus loppu. Lopputavoitteena on se, että vuonna 2021 kaikki nämä määräykset olisivat astuneet voimaan. Tässä lainsäädännössä on kyse lemmikkieläinten terveydestä. Se antaa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin nykyinen lainsäädäntö toteuttaa parannuksia kuin nykyinen lainsäädäntö perustuu enemmän direktiiviin. Tämä nykyinen tuleva olisi asetus. Mutta meidän pitää tietää myös se seikka, että parlamentti on vähän jarruttanut työtä tässä lemmikkieläinkysymyksessä. Artikla 227 sanoo selkeästi, että nykysäännöt lemmikkieläinten ei-kaupallisesta siirrosta pitää olla voimassa vuoteen 2026 asti. Senpä takia nyt se ei ole nyt, sitä ei ole kirjattu meidän prioriteettiluettelomme. joka on siis, siihen on laitettu vuosi 2019, aika 26, mitä tulee kasvattamiseen, eläinten rekisteröintiin. Tämä teksti lemmikkieläinten terveydestä avaa ihan uudet näkymät. Ja siinä voidaan myös laajentaa velvoitteita siinä voidaan, jonka myötä voidaan toteuttaa paremman, paremmin EU-sisäisiä kaupallisia siirtoja myyntiä. Mutta mikä on vielä ongelmallista ja vaikeata, on kaikkien yksityisten yksiköiden perheiden paikantaminen, jotka on pois suljettu tästä lemmikkieläin terveyslainsäädännöstä, kun on kyse rekisteröinnistä. Tämä on vaikea, vaikea, vaikea asia säädellä lemmikkieläinten terveydestä. Ehkä meidän pitäisi pyrkiä ihan toisenlaiseen menetelmään, sähköisiin sääntöihin, mutta kun on kyse eläimistä, lemmikkieläimistä, se on erittäin, erittäin vaikeasti hallinnoitavissa. Mutta meillä on myös uusi asetus, jossa puhutaan virallisesta valvonnasta, joka on paneutunut tähän asiaan. Myös sen toteuttamista, toteuttamista ja tästä lähtien me olemme laatimassa toimeenpanosäädöksiä. Eli siis me olemme laatimassa valvontasääntöjä, miten sääntöjä on noudatettu, eli tekstejä ollaan laatimassa, niitä työstetään. Minä en pysty kertomaan enem- enemmän yksityiskohtia, en voi olla tämän täsmällisempi, mä pysty keksimään pyörää uudestaan. Mutta jäsenvaltiolla on kuitenkin tiettyjä kaupallisia velvoitteita. Ja minä tässä olenkin pyytänyt kollegoiltani antamaan minulle tiettyä yhteenvetoa kaupallisesta puolesta. Ja totta kai on olemassa laitonta lemmikkieläinten myyntiä, mutta on myös ehkä noin miljoona eläintä, jotka on myyty viimeisen viiden vuoden aikana, joissa on odotettu kaikkia sääntöjä, ne jäljitettävyyttä myyntiliikkeestä. Eli sääntöjä on tässä noudatettu. Tämä niin sanottu harmaa vyöhyke, harmaa alue. on alue, johon me emme pysty pureutumaan. Meillä ei ole siihen tällä hetkellä keinoja. Ja jos ajattelemme tätä rajapintaa yksityistä kasvattajaa, se on aika vaikea paikantaa. Mitä me, mitä me voisimme tehdä? Saada kansalaiset tajuamaan, tiedottamaan heille paremmin, että he tajuaisivat itse myös oman vastuunsa tässä, kun he ostavat lemmikkieläimen. jo lemmikkieläin ei ole asia, josta halutaan pois silloin, kun se ei enää miellytä. Meidän pitäisi olla aktiivisempia. Omalta osaltamme teemme kaiken voitavamme meidän omien juridisen perustamme puitteissa. Kiitos. Näin nyt arvon kollega Renmanate Sommerin. Olettaisin, että hän haluaisi lyhyesti käyttää puheenvuoron, joten saatte puheenvuoron vielä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tuli liian myöhään takaisin tänne saliin. Minä tänä aamuna juoksen edes takaisin äh, Turkki äh, yhteisparlamentaarisen valtuuskunnan ja tämän valiokunnan välillä turkkilaiset kollegat ovat täällä vieraana. Mutta nyt olen täällä ja kiinnostuneena kuulin komission lausunnon. Vielä haluaisin komissiota muistuttaa siitä, että meillähän oli jo päätöslauselma, jonka hyväksyimme helmikuussa 2016 tästä aiheesta, eikä ole niin, että tässä keskityisimme pelkästään eläinterveyskysymyksiin. Me tiedämme, miten vaikeaa eläinten eh, hyvinvointia on säädellä Euroopan tasolta, erityisesti kun kyse lemmikkieläimistä, koska jäsenvaltiot jumittavat. Eh, jotkut sanovat, että eh, se ei kuulu teille ollenkaan. Mutta kyse ei ole pelkästään eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä, vaan tämä on valtaisa ongelma julkiselle terveydelle ja ihmisten terveydelle, tämä laiton kotieläinkauppa, lemmikkieläinkauppa. Tässä on kyse myös kuluttajan suojasta ja kansainvälistä järjestäytyneestä rikollisuudesta, tätä pentujen salakuljetusta Euroopassa. Se on kolmeksi suurin laittomien tulojen lähde asekaupan ja huumekaupan jälkeen. Miksi komissio sulkee silmänsä tältä, sitä en ymmärrä. Ja kyse on myös sisämarkkinaongelmasta, koska kyse on veronkierrosta. Ja koska komissio ei ole ryhtynyt toimimaan päätöslauselmamme jälkeen kaksi vuotta sitten nostamme asian uudelleen esille. Tämä on ihmisille vaarallista, jos heillä on näitä salakuljetettuja pentuja, joita ei ole vakuutettu, jotka ovat sairaita. Ja tämä aiheuttaa suuria eläinlääkärikustannuksia kuluttajalle. Eläinlääkäri ei usein pysty eläintä pelastamaan. Eläin on kuollut ja tällä kuluttajalla äh, on ostanut halvan äh, rotupennun, mutta joutunut sitten kuluttaa hyvin paljon rahaa siihen ja tämä äh, pentu on saattanut välittää tarttuvia tauteja, zoonooseja, joten tämän takia meidän täytyy asiaan puuttua. Ja kaikki se, mitä tähän mennessä olemme tehneet, kotieläinpassi ja sen uudistus, se ei ole auttanut ja siksi äh, haluamme, että komissio asiaan puuttuu, eikä tämä ole pelkästään äh, terveyspääosaston asia, koska kyse on myös kuluttajan suojasta. Ja haluaisin muistuttaa kollegoita siitä e, ehdotuksesta, joka meillä on ja johon tulemme tarkistuksia jättämään ensi viikon määräaikaan mennessä, niin siellä kyllä sekoitetaan asioita. Kysehän on lemmikkieläimistä tässä päätöslauselmassa ja siinä äh, tar- tarkoitetaan pääosin kissoja ja koiria, ei kaloja, äh, kilpikonnia ja käärmeitä. Ja siksi tätä ei pitäisi nyt sekoittaa, siis lemmikkieläimiä ja seuraeläimiä. Mm, täytyisi äh, tehdä ero lemmikkieläinten ja seuraeläinten välillä. Tässä on kyse seuraeläimistä me pelkäämme, että saatamme heikentää edellistä päätöslauselmaa, jos tungemme tähän päätöslauselmaan kaikkea mahdollista. Meidän pitäisi keskustella tästä. Äh, minäkin toivoisin, että nämä muut eläimet, jotka kotitalouksissa elävät, äh, hyvin usein lajin vastaisella tavalla, kun on kyse matelioista, esimerkiksi sisiliskoeläimistä, niin äh, myöskin heidän suhteensa teemme jotain, koska on kyse eläinrääkkäyksestä äh, usein johtuen kuluttajien tietämättömyydestä. Mutta nyt keskitymme seuraeläimiin, koiriin ja kissoihin, korostaaksemme sitä, mitä vaadimme jo kaksi vuotta sitten, äh, jotta emme heikennä tätä niin, että komissio voi jatkossakin yrittää äh, pysyä asiasta erossa. Kiitos oikein paljon. Kiitos yhteistyöstä tässä yhteydessä. Ja sitten määräaikatarkistusten jättämiselle toinen päivä toukokuuta. 21. päivä kesäkuuta äänestetään valiokunnassa ja täysistunnossa luultavasti tämän vuoden heinäkuussa. Muita asioita ei ole. Sanoin vain, että seuraava valiokunnan kokous järjestetään 16. ja 17. päivä toukokuuta tänä vuonna – ja toivotan mukavaa päivää. Kiitos.